Okay, good morning. I think we can start, uh, Huomenta. Varmaan voimme aloittaa ihmisoikeuksien alivaliokunnan hyväksymällä aamun esityslistan. Jos ei ole vastalauseita, niin voimme hyväksyä esityslistan. Sitten muutama puheenjohtajan ilmoitus. Eilen useat meistä, eli Lohbiller, Lukan ja minä, kävimme neuvostossa – kävimme tutustumassa asiakirjoihin, joissa arvioidaan EUn ja Kiinan välistä ihmisoikeusvuoropuhelua. Muistan, että, että me nyt vähän kiistelemme siitä, että meidän pitäisi saada enemmän tietoja, jotta voisimme olla täysimittaisesti mukana Euroopan unionin ihmisoikeustyössä. Ja vaikka tämä oli vähän huvittava rituaali käydä neuvostamassa suljetussa huoneessa tutustumassa asiakirjoihin, valvonnan alaisina. Emme saaneet viedä asiakirjoja mukaamme, mutta voin vakuuttaa, että tämä on kuitenkin askel prosessissa, jonka loppuvaiheessa saamme enemmän tietoja ja ehkä tulevaisuudessa ei enää tarvitse mennä neuvoston suljettuun huoneeseen. Eli se kyllä kannatti. Enkä tietenkään voi kertoa tästä asiakirjasta mitään, mutta olen nyt vähän viisaampi, kun tutustun siihen. Eli palaamme tähän asiaan ihmisoikeuskeskustelu on käyty Kiinan kanssa. Ja sitten meillä on tästä debriefing-tilaisuus 15. heinäkuuta, eli viimeisessä kokouksessa ennen kesätaukoa. Sitten toinen ilmoitus liittyy laajennetun puhemiehistön päätökseen lähettää Beslanin pieni valtuuskunta Venäjälle. Siellä on Beslanin tragedian muistotilaisuus joka on ensimmäinen syyskuuta. Ja se on nyt kuudes vuosipäivä tämän tragedian osalta, joka oli terroristihyökkäys. Ja se saatettiin päätökseen hyvin dramaattisesti. Yli sata lasta menehtyi. Eli tämä on hyvin tuskallinen kansallinen tragedia. Ja varapuheenjohtaja Andri Kiinen ja Bermanin kanssa – voimme sitten lähteä tälle matkalle. Alue- ja paikallisjärjestöt ovat kutsuneet meidät paikalle. Ja sitten kolmas ilmoitusasia liittyy kiireellisiin päätöslauselmiin. Me olemme laatimassa kirjettä ulkoasianvalikunnan puheenjohtajalle ja itse Tämän alivaliokunnan puheenjohtajana olen allekirjoittanut sen niin ikään valtuuskuntien puheenjohtajan kokouksen puheenjohtaja. Ja kirje, kirjassa suosittelemme, että lainattu byro keskustelisi, keskustelisi näistä kiireellisistä päätöslausumista ja että valtuuskuntien puheenjohtajien ja tämän valiokunnan kannat pitäisi ottaa huomioon, kun näitä kirjallisia asioita valitaan. Näitä asioita tulee esille keskusteluissa, kuulemisissa tässä valiokunnassa, ja siksi olisi hyvä, että meilläkin olisi tässä prosessissa jonkinlainen rooli. Ja vaikka Syyriassa on toimittu monella tasolla, nyt on käynyt niin, että ihmisoikeuspuolustaja Al-Hassani ja Martin Enelsin palkinnon voittaja vuodelta 2010 on saanut syrjässä tuomion. Hänet on tuomittu kolmeksi vuodeksi vankilaan. Ja se, miksi nyt puhun tästä, on se, että Euroopan parlamentti oli hyväksynyt päätöslauselman syyskuussa, jossa vaadittiin, että Syyrian viranomaiset valitsisivat Muhammad Assadin välittömästi. On hyvin surullista ja huolestuttavaa lukea, mistä häntä syytettiin koska häntä syytettiin siitä, että hän heikensi kansallistunnetta ja levitti väärää tietoa. Eli meidän täytyy todellakin olla tästä huolissamme. Ja hänet tuomittiin suljetussa tilaisuudessa, jossa hänen asianajansa ei ollut mukana, ja Muhammad al-Hassani tuomittiin näillä perusteilla käyttäen tiettyjä rikoslain pykäliä Syyrian lainsäädännöstä. Ja tämä menettely ei täytä mitään oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin vaatimuksia, ja monet kuuluisat kansalaisjärjestöt ovat tämän vahvistaneet. Esimerkiksi kansainvälinen juristiliitto ja Eurovälimeri ihmisoikeusverkosto. Ja me edelleen vaadimme, että hänet vapautetaan välittömästi. No sitten iranilainen toimittaja Emad Baki on vapautettu 23. kesäkuuta. Hän oli perustanut vankien oikeuksien järjestön ja hän oli myöskin viime vuonna voittanut Martin Enels ihmisoikeuspalkinnon. Emad Baki pidätettiin 28. joulukuuta, jolloin pidätettiin useita ihmisoikeusaktivisteja Iranissa – ja Baki. Bakia syytetään kuitenkin edelleen propagandasta islamilaista hallintoa vastaan, ja me vaadimme, että nämä syytteet vedetään pois. Nyt kollegat, siirrymme kohtaan kolme esityslistalla, eli alivälikunnan valtuuskuntamatka Washingtoniin. Täällä nyt ei näytä olevan ja Miss Gaaling on juuri saapumassa. Eli tärkeimmät tulokset tästä matkasta. Mä voin niistä kertoa ja Gaal voi sitten myöskin kertoa, mitä hän oppi Washingtonista. Mutta ehkä kollegat voisimme ensin katsoa muutaman kuvan tältä matkalta. Eli tässä on koko valtuuskunta kongressissa. Siellä on ihmisoikeusasioista vastaavia kongressin jäseniä mukana. Kaksi varapuheenjohtajaa Tom Lantysin ihmisoikeuskomiteasta – Ja tässä olemme kongressin vastaanotolla, ja Freedom House oli sen järjestänyt. Freedom House oli äärimmäisen ystävällinen ja vieraanvarainen ja avoin ja kiinnostunut keskustelemaan kanssamme. Ja meistä tuntui, että meillä on hyvin vahvat transatlanttiset linkit myöskin kansalaisjärjestöihin. Ja tässä minä kiitän heitä. Ja tässä on huomattavia valtuuskunnan jäseniä. Harris, hänen ympärillään on kaksi hyvin viehättävää naista. Ja sitten tässä taas Tom Läntösin ihmisoikeuskomitean puheenjohtaja. Ja sitten valtuuskunta toisella puolella pöytää kongressissa. No, tuosta näkyy koko valtuuskunta. Voisimme mennä vielä edellisen kuvaan. Niin, Tässä mainitaan jäseniä vasemmalta Anna Gomez, Laszlo Tokes, minä itse, Kinga Gall, David Martin ja, ja Marit Schaken, joka ikävä kyllä ei nyt tänne pääse tänään, vaikka hän halusi tulla, mutta hänellä oli toinen tilaisuus. Tän lisää kuvia. No niin. Eli tärkeimmät kohdat, joita meidän tulisi seurata. Keskustelimme hyvin paljon Guantanamon sulkemisesta. Ja ikävä kyllä vaikuttaa siltä, että Obaman hallinto ei ole pystynyt etenemään yhtä rivakasti kuin Euroopassa olisi toivottu. Eli suosittelisin, että me seuraamme asiaa tarkoin. Ja tietysti voimme keskustella siitä, miten Euroopan hallitukset voisivat auttaa – ottamalla vastaan vankeja Guantanamosta, joita ei syytetä mistään. Ja keskusteluissa korostettiin myöskin sitä, että on oltava mukana keskustelussa Yhdysvaltojen pidätyspolitiikasta. Mehän tiedämme, että se ei täysin ota huomioon vankien oikeuksia – syytettyjen oikeuksia. Ja on ollut huolestuttavia tapauksia viime aikoina. Ja vaikuttaa siltä, että Yhdysvallat itse asiassa pitää ihmisiä vangittuna ilman syytteitä ja ilman mitään tietoa oikeudenkäynnistä. Ja tämä on otettu esille kaikissa keskusteluissa, eli me emme voi tällaista hyväksyä. No sitten toinen asia, Demokratian eteneminen on ehkä nyt uudessa vaiheessa, koska Obaman hallinnolla ei ole samanlaista taakkaa kuin Bushin hallinnolla ehkä oli, mitä tulee demokratian edistämiseen muissa maissa. Ja me sovimme, että voisimme järjestää alivaliokuntaan ensi syksyllä tilaisuuden, joka liittyy demokratian edistämiseen – yhdessä yhdysvaltalaisten järjestöjen kanssa, jotka edistävät demokratiaa. Eli toivon mukaan amerikkalaiset ystävämme näistä järjestöistä saadaan tänne paikan päälle. Ja myöskin mainitsin, että monet meistä katsovat, että meidän pitäisi keskustella siitä, miten Euroopan unioni paremmin voisi edistää demokratiaa. Ja ehkä voisimme esittää ehdotuksia uusista välineistä – Meillä on EADHR, mutta monet katsovat, että joissain tapauksissa se ei ihan täytä niitä vaatimuksia, jotka ovat hyvin kiireellisiä ja jotka voi odottaa. Eli yksi ajatus, jota olemme pohdiskelleet, on se, että ehkä yksi valiokunta-aloitteisista mietinnöistä tässä alivaliokunnassa – voisi liittyä demokratian edistämiseen ja ihmisoikeuksiin. Eli tällaista voitaisiin pohtia. Ja sitten hyvin paljon keskusteltiin ihmisoikeusvuoropuhelusta. Ja vaikuttaa siltä, että meidän on keskusteltava yhdysvaltalaisten kanssa enemmän siitä, mikä on hyvä menestyksekäs ihmisoikeusvuoropuhelu, miten sitä käydään ja millaisia kokemuksia meillä on erilaisista maista. Eli keskustelimme aika paljon kokemuksista ihmisoikeusvuoropuhelussa Kiinan ja Venäjän ja muiden maiden kanssa. Ja meillä on hyvin samantyyppisiä tavoitteita, joita meidän pitäisi verrata näitä kokemuksia. Sitten meidän täytyy katsoa, miten alivaliokunnan jäsenenä voisimme olla lähemmässä yhteydessä Yhdys- Yhdysvaltojen kongressin jäsenten ja virkamiesten kanssa. Silloin tällöin voisimme ehdottaa, että julkaisimme yhteisiä lausuntoja ajankohtaisista ihmisoikeuskysymyksistä. Ja kiintoista olisi järjestää ihmisoikeustilaisuus liittyen transatlanttiseen lainsäädäntövuoropuheluun. Ja monet alivalikunnan jäsenet ovat hyvin pitkälti mukana tässä transatlanttisessa lainsäädäntövuoropuhelussa. Eli voisimme keskustella heidän kanssaan enemmän, miten tässä voidaan toimia. Mutta mielenkiintoa oli viiden kongressin jäsenten piirissä, jotka edistävät demokratiaa, ja he halusivat tehdä näissäkin puitteissa yhteistyötä, eli katsotaan, mitä voidaan tehdä. Eli Gaal, toivottavasti teillä on jotain kerrottavaa Washingtonista. Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa kaikki on jo sanottu ja täällä se on nähtävissäkin. Aion mennä yksityiskohtiin, koska raportti on hyvin kattava ja yksityiskohtainen. Haluaisin korostaa kolmea näkökantaa. Ensinnäkin se, minkä jo mainitsitte, minusta nämä olivat eh, tärkeimmät vaikutelmat, jotka saimme. Eli että on hyvä, että on instituutioita, jotka käsittelevät ihmisoikeuksien ja demokratian edistämistä. Ja on hyvin tärkeää, että on pieniä, nopeasti käytettävissä olevia rahoja, joilla voidaan toimia nopeasti asioihin, silloin voidaan toimia pikaisesti sellaisissa tapauksissa, joissa on ihmisoikeusongelmia. Tämä on hyvin tärkeää, mitä nämä instituutiot tekevät, ja ehkä voitaisiin miettiä sitä, miten voitaisiin parantaa omia menettelyjämme, uusia euroatlantisen ihmisoikeusvuoropuhelun menettelyjä, niin että voitaisiin paremmin, täsmällisemmin ja nopeammin käyttää näitä. Toinen asia, jonka haluaisin ottaa esille, on se, että on tarvetta vuoropuheluun. Ja minusta meidän täytyy korostaa tätä yhä enemmän, että on hyvin tärkeää se, että ihmisoikeusasiat sisältyvät lainsäätäjien vuoropuheluun. Se voisi olla alivaliokuntamme tavoite, että tämäkin asia otettaisiin mukaan vuoropuheluun. Haluaisin mainita vain omat näkemykseni näistä tapaamisista. Minusta olivat hyödyllisiä. Oli mielenkiintoista todeta, että on tällainen jakava jännitetähtävä kysymys ulkoministeriön ja kongressin välillä. Ja on hyvin tärkeää, että meillä on yhteyksiä kumpaankin osapuolen sekä ulkoministeriöön että kongressiin. On selvää, että he tarvitsevat meidän apuamme, kuten suurlähettiläs Humphrey eh, sanoi meille, mitä saatoin nähdä hänen esityksestään, siis oli se, että hän haluaa sulkea Guantanamon ja tarvitsee apua tämän saavuttamiseen. Se oli selvää. On mielenkiintoista seurata sitä, miten koko kysymys eh, ihmisoikeuskysymyksistä ja osallistuvasta politiikasta, miten nämä eh, tulevat eh, näkyviin tulevaisuudessa? Mikä tulemaan alivaliokuntamme rooli? Minkälaista politiikkaa pitäisi harjoittaa niin, että ihmisoikeuskysymykset ovat mukaan? Tämä minusta on olennaisimpia läksyjä, joita me saatoimme oppia. Ainakin minulle se oli sitä tältä matkalta Washingtoniin. Yeah, thank you very much, Kinga. Kiitoksia, Kinga. Onko mitään huomautettavaa? Haluatteko keskustella tästä? Jos ette, niin sitten mainitsen vain, että meille tuli aika yllättävä idea. Eli miksemme edistäisi Yhdysvaltojen EUn välistä kansalaisjärjestöfoorumia – No tietysti kansallisjärjestöjen pitää miettiä, onko tästä hyötyä, onko siinä mitään järkeä. Mutta EUn ja Kiinan välisessä ihmisoikeusvuoropuhelussa on kansalaisjärjestöseminaareja. Eli ehkä jotain samantyyppistä voitaisiin miettiä tässä, koska meillä on myöskin vuoropuhelu Yhdysvaltojen kanssa. No, se on tietysti hyvin erityyppistä, mutta koska on niin paljon yhtäläisyyksiä ja samantyyppisiä ajatuksia Atlantin kummallakin puolella. Meidän pitäisi käyttää tätä uutta mahdollisuutta, jonka Obaman hallinto meille nyt kuitenkin antaa. No me tietysti seuraamme kaikkea sitä, mitä tapahtuu tämän vierailun jälkeen, ja sitten siirrymme kohtaan neljä. Eli keskustelemme Michelle Tilmansin kanssa. Hän on tällä hetkellä korkean edustajan yksikössä. Ja tämä on nyt uusi tilanne. Aikaisemmin täällä on aina ollut puheenjohtajavaltioiden edustajia. Ja nyt on korostettu sitä, että Tilemans ei ole täällä edustamassa puheenjohtajavaltio Belgiaa, vaan hän edustaa siis korkea edustajaa. Eli tämä on aika mielenkiintoinen ja haasteellinen vaihe. Ja saa nähdä, onko tämä kuuden kuukauden kausi edellinen, äh, erilainen kuin edelliset. Mutta olemme myöskin käännekohdassa, koska kuten kaikki tiedämme, sopimus EEASstä on tehty. Ja se tietysti tuo mukanaan uusia rakenteita. Uskon, että ihmisoikeus näkökulmasta tämä sopimus on merkittävä, koska on sovittu, että ulkosuhdepalvelun osalta tulee olemaan vahva ihmisoikeusrakenne ja Parnotar Ashton itsekin on korostanut, että haluaa jonkinlaisen hopealangan, joka kulkee kaiken toiminnan ytimessä ja joka muistuttaa siitä, kuinka tärkeää on ottaa ihmisoikeuskysymykset mukaan kaikkeen ulkosuhdetoimintaan. Ja hän korosti myöskin, että on hyvin paljon keskustelemisen varaa sen suhteen, miten asiat toteutetaan. Ja hän myöskin kertoi, kun tapasimme pari viikkoa sitten, että hän haluaisi keskustella siitä, miten kohome järjestetään. Ja on hienoa nähdä, että puheenjohtajavaltio Belgia tukee nyt sitä ajatusta, että tämä ihmisoikeustyöryhmä voitaisiin perustaa Brysseliin. Ja ehkä sitten Tilmansilta kuulemme vähän tästä. No sitten lopuksi mainitsisin vielä, että olemme olleet iloisia siitä, että ensimmäinen kesäkuuta kaksi EUn ulkoministeri kirjoitti Lady Ashtonille siitä, kuinka tärkeää on puhua yhdellä äänellä ihmisoikeuskysymyksistä ja globaaleista arvoista. Ja kirjeestä heijastuvat lähes kaikki aspektit, jotka on otettu esiin alivaliokunnassa, ihmisoikeusjärjestöissä ja muissa tasoissa, jotka kiinnittävät huomiota ihmisoikeuksiin. Ja kirja lähetettiin Ashtonille. Westerver laati sen Saksan puolesta ja Esperseen on Tanskan ulkoministeri. Eli jotta ei ole mitään väärinymmärrystä, Westerwelle on siis Saksan liitotasavallan ulkoministeri. No sitten Pyytäisin, että Tilemans kertoo vähän näistä kolmin prioriteeteista seuraavina kuukausina. Thank you very much, uh, chair. Um... <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että on todellakin uh, kunnia olla esittelemässä tätä työohjelmaa ihmisoikeuksien aivaliokunnassa. Olemme todenneet, että vuosien ajan ihmisoikeuksien puolustaminen maailmassa on ollut yksi parlamentin päähuolinaiheista ja alivaliokunnan rooli on ollut tärkeä avainrooli tässä hengessä. Se on tuossa mahdollisuuden tarttua ihmisoikeuksien ja tehdä näkyväksi jakamalla myöskin Saharov-palkinnon vapa- ajatuksen vapaudesta – ja se on pyrkinyt myös ottamaan esille ihmisoikeuksia eri alueilla, pyrkinyt saattamaan tämän aiheen päävirtaistamiseen kaikissa eu politiikoissa ja ohjelmissa, ja tätä kautta uskoakseni olemme pitkälti tulevien kuuden kuukauden aikana kiinnostuneita teidän avustanne ja myöskin luottamaan siihen. Mitä tulee korkean edustajan äh, komitean tehtävään ja siihen se on ohjelmaan yhteistyössä syntynyt Belgian ja äh, korkean edustajan varapuheenjohtaja Ashtonin äh, yksiköiden välisenä yhteistyönä. Tähän liittyy myös, että Espanja tekee erinomaista työtä puheenjohtajavaltiona. Itse asiassa Espanjan tapauksessa voimme viimeisen kerran oikeastaan puhua varsinaisesti puheenjohtajavaltiosta. Kohomin puheenjohtajuus, äh, otimme Rova Ashtonin toimista. Mitä tulee käytännöllisiin, institutionaalisiin, äh, enemmänkin käytännöllisiin järjestelyihin, komission, neuvoston ja Belgian sihteeristö ovat yhteisen joukkueen Brysseliin, Geneveen ja New Yorkiin. Olen helpottunut, kun on todeta, että komissio on rinnallani se on aina merkki tuesta meille. Käytänkin tilaisuutta kiittääkseni erinomaista työstä, jota komissio on tehnyt ja myöskin neuvoston sihteeristössä, mitä on tullut ohjelman valmisteluun. Haluan myös osoittaa sen, että kautta maailman eri maissa EUn valtuuskunta on nyt se, joka vastaa asioiden hoidosta. Tämä on hyvin tärkeä tosiasia. Belgiassa on, meillä on, on vain paikallinen puheenjohtajuus siis vain kymmenessä maassa, ja tämä on hyvin tärkeä kysymys ottaa esille. Mitä tulee Lissabonin sopimuksen määräyksiin, ihmisoikeusvuoropuhelut ja kuulemiset kolmansien maiden ja alueellisten järjestöjen kanssa hoidetaan niin, että niitä johtavat Rova Ashtonin yksiköt. Belgia osallistuu kokouksiin, Kohomin puheenjohtajana pelkästään. Tämä on hyvin tärkeä muutos. Vuoden 2010 jälkipuoliskolla me jatkamme toimeenpanemaan ja edelleen kehittämään EUn ihmisoikeuspolitiikkaa. Ennen kaikkea painopisteen tulemaan tehokas olemassa olevien EUn instrumenttien toimeenpano käyttäen täyttä potentiaalia, joka on Lissabonin sopimuksessa, jolla voidaan edistää toimintaamme ihmisoikeuksien ja perusarvojen korostamiseksi ulkopolitiikassa. Korkea edustaja on 16. kesäkuuta 2010 Strasbourgissa parlamentissa todennut, että on kiinnostunut tarkastelemaan kokonaisuudessaan EUn ihmisoikeuspolitiikkaa. Hänen ajatuksensa oli siis se, että tehtäisiin perustavanlaatuinen tarkastelu ja me todellakin aiomme käyttää tilaisuutta nimenomaan suunnanoton ja ohjeiden kannalta niitä tarkastelemme kokonaisuudessaan ihmisoikeuspolitiikkaa kohomissa enemmän kuin pelkästään valmistelevana työnä omille päätöksillemme ja muutosten aikaansaamiseksi. Tietysti olemme ottaneet huomioon ohjelmassamme ei pelkästään toiveita, vaan, vaan myöskin tämän saksalais-tanskalaisen kirjeen, jonka mainitsitte, joka todellakin sisältää monia mielenkiintoisia ajatuksia. Ja tulemme todellakin käyttämään sitä tällaisena tien viittana eteenpäin. Tarkastelun yhteydessä tulemme myöskin katsomaan, mikä on kaikkien osallisten näkemys asioista. Ajattelen ennen kaikkea vuotuisten eu eh, e kansallisjärjestöfoorumien tuloksia, joita komission kanssa järjestämme 12. ja 13. heinäkuuta 2010, joka otsikkona on EUn ihmisoikeusvälineet ja Lissabonin sopimus, asioiden tila ja tie eteenpäin. Puheenjohtaja, täällä kerran toistan teidän kutsun teille osallistua ja olemaan paikalla eh, yhtenä pääpuhujasta ja osanottajista eh, tässä foorumissa. Ajatellen kokonaistyötämme, kansalaisyhteiskunnan rooli tulee myöskin vaikuttamaan tähän eh, strategisen tarkastelun politiikan suositukset, benchmarkit, joita Amnesty International on asettanut, siinä miten tärkeää on tarkastella EUn ihmisoikeusvälineistöä otetaan myöskin täysin huomioon. Ja voisin sanoa, että kaikessa työssämme me totta kai tulemme ottamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan ja meillä on kuulemisia 7. heinäkuuta ja ensimmäinen kohomin kokous 19. ja 20. heinäkuuta on avoin myös kansalaisyhteiskunnan edustajille. Institutionaaliset muutokset, jotka ovat käynnissä, antavat myös mahdollisuuden tarttua kaikki näihin tavoitteisiin keskittymällä työssä, kuten mainitsin aiemmassa kokouksessa, neljään pääalueeseen. Ensimmäinen on työmenetelmien kehittäminen, toiseksi EUn välineiden valtavirtaistaminen ja toimeenpaneminen, kolmanneksi EUn roolin edistäminen YK ihmisoikeuskomiteassa ja YK yleiskokouksessa. Neljänneksi ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen ja johdonmukaisuuden vahvistaminen ulkoisen ja sisäisen eh, ihmisoikeuspolitiikan sisällä sekä yleisen politiikan tasolla että erityisemmissä aiheissa. Jos sallitte, puheenjohtaja, käsittelen hiukan nyt enemmän näitä pääalueita. Ensimmäinen alue työmenetelmien hyväksyminen merkitsee säännöllisempiä kokouksia, joka johtuu siitä, että työtaakka kasvaa, joten Brysselissä toimiminen merkitsee sitä, että me todellakin voimme saada aikaan yksimielisyyttä jäsenvaltioiden kanssa ajatuksesta, joka tapauksessa hyvin käytännöllistä syistä – ja kun työohjelma tunnetaan yksityiskohtaisemmin, voidaan nähdä, että on lähes mahdotonta, että Kohom jatkaisi työtään ilman, että kokouksia olisi säännöllisemmin. Työtaakka on valtava, enkä usko, että pystymme ennen mitä myöhemmin välttämään tämän tyyppisen eh, Brysselin perust- Brysselissä toimivan ryhmän perustamista työmenetelmien osalta tullaan keskustelemaan tällaista task force-järjestelmästä, myöskin keskittymään siihen, että katsotaan toimia ja niiden loppuun saattamista. On politiikan tekeminen näkyvämmäksi. Me tulemme vahvistamaan yhteistyötä poliittisten ja turvallisuuskomiteoiden kanssa ja eh, Koreperin kanssa ja pyrimme käymään ajantasaista keskustelua tärkeistä kysymyksistä eh, ulkoasianneuvoston tasolla. Toinen asia, EUn välineiden toimeenpano ja valtavitastaminen on eh, tärkeä akseli. Se, että rationalisoidaan ja valtavitastetaan näitä eri suuntaviivoja ja toimintaohjelmia ja välineitä. Ja toiseksi eh, tarkastellaan uudestaan vuoropuheluita ja kuulemisia haluaisin sanoa, että olen jo nyt merkit muistiin sen, mitä totesitte Yhdysvalloista, ja tulemme todellakin ottamaan tämän välittömästi huomioon omassa työssämme kuulemisessa Yhdysvaltojen kanssa, voidaksemme katsoa, miten voitaisiin saada aikaan parempia käytänteitä. Kaikki nämä suuntaviivat, toimenpiteet suuntaviivan osalta ja virtaviivastaminen ei merkitsään sukaan sitä, että työ ei loppuisi, mitä tulee nimenomaan aseelliset konfliktit ja suunnitelmat niiden osalta. Me tulemme tarkastelemaan myöskin tätä erityistä ja toivomme voimme järjestää seminaarin YK on erityisedustajan kanssa, joka käsittelee lapsia aseellisissa konflikteissa ja kuolemanrangaistuksen osalta tulemme ajamaan eteenpäin päätösosalmaa yleiskokouksessa syksyllä. Toivon, että siellä on suurempi tuki kuin vuonna 2007 sen silloin ensimmäisen kerran tällainen päätösosma hyväksyttiin, joten toivomme, että voimme saada lisää maita tukemaan tätä. On tärkeää, että se saadaan pysäytettyä, jos ei saada kokonaan poistettua ihmis- kuolemantuomiota. Mitä tulee ihmisoikeuksien puolustajiin? Espanja puheenjohtajavaltiona on tehnyt hyvin tärkeää erinomaista työtä. On jo mainittu erinäisiä polttopisteitä kaikissa EUn toimipaikoissa kautta maailman. On myöskin vuosittaisia kokouksia paikallisella tasolla kansalaisyhteiskunnan ja EU-uudistustojen johtajien välillä ihmisoikeuksien puolustajien kanssa. Ja pyrimme näkemään, miten voisimme palata Tsekkiin aloitteeseen tällaisesta EU-suojasta. E Mitä tulee sitten lapsiin? tulimme pyrkin katsomaan äh, nimenomaan vasta tukea sitä, että voitaisiin hyväksyä lisäpöytäkirja YK on yleisopimuksia koskee lapsen oikeuksia. Tämä olisi toinen pöytäkirja, joka mahdollistaisi sen, että saataisiin aikaan valitusmekanismi institutionaalisella tasolla. Ja tietysti tulemme seuraamaan neuvoston johtopäätöksiä, joka koskee lapsityövoimaa, jotka hyväksyttiin äskettäin. Kidutus, Pyrimme jatkamaan aloitteita, joilla pyritään paikallisesti panemaan toimeen suuntaviivoja, jotka syntyvät Ruotsin puheenjohtajakaudella. Lisäksi esitellään komission paperi, joka koskee eh, tällaisia rehabilitointikuntoutuskeskuksia, sitten naisiin kohdistuva syrjintä ja väkivalta. Tässä voidaan keskustella myöskin globaalista alueellista toimista, joilla pyritään vahvistamaan suuntaviivojen toimeenpanoa, ennen kaikkea ottaen huomioon ajatuksen vaihdon uuden erityisedustajan kanssa, joka, jonka tehtäviin kuuluu sukupuolinen väkivalta, joka kohdistuu naisiin. Myöskin eri vali, ala, alikomiteat, alakomiteat, niiden osalta tulemme siis katsomaan myöskin tilannetta uudestaan, mutta haluaisin todeta, että seuraavat ihmisoikeusvuoropuhelut ja alakomiteat tulevat kokoontumaan sarven kuunnekuvun aikana Afrikan unionin kanssa, Venäjän kanssa, Valko-Venäjän, Moldovan, Armenian Azerbaidžanin, Georgian, Kasakstanin, Kirgisian, Tatsikistanin, Kiinan, Yhdysvaltojen, Kanadan, Japanin, Argentiinan, Brasilian, Chilen, Kolumbian, Kambodžan, Laosin, Vietnamin ja Marokon kanssa. Ja haluaisin vielä kerran todeta, että me olemme siis saaneet tämän sihteerisistä tietoa tästä. Mitäs tulee tähän Kiinan vuoropuhelun tarkasteluun, joka edelleen käynnissä, tulimme käynnistämään myöskin äh, arvioinnin äh, vuoropuhelusta käydään Venäjän kanssa. On muita välineitä, jotka pitää tietysti myös mainita. Uskonnon ja vapaus. Tulemme seuraamaan äh, lokakuun 2009 neuvostojohtopäätöksiä. johtopäätöksiä ja tulemme luomaan väliaikaisen task forcein, joka tarkastelee toimintasuunnitelmaa, joka on, tulee olemaan seurausta näistä johtopäätöksistä panemaan niitä toimeen. Demokratian tukeminen odotamme raporttia edistyksestä, mukaan luettuna listaa maista, joita tämä koskettaa. Tämä on jatkona edellisiin johtopäätöksen neuvostossa nyt vuonna 2009, joka, ja voimme katsoa ja toivomme, että pääsisimme eteenpäin tässä. Alkuun mitä tulee sitten homoihin, lesboihin, biseksuaaleihin ja transsukupuolisiin tapauksiin, on tärkeää hyväksyä välineet neuvostossa. Ja totta kai yksi prioriteetti tulee olemaan se, että nämä välineet tullaan panemaan toimeen. Mitä tulee sitten niin vammaisten oikeuksiin, meidän täytyy jatkaa keskustelujamme hyväksymällä käytännössä instituutioiden ja toimi, jäsenvaltioiden osalta niin, että voidaan toimia YK on yleissopimuksen mukaan, joka koskee vammaisten oikeuksia. Ja nyt pyrin pääsemään tässä loppuun ja hyväksymään tämän käytän, tulevien kuukauden aikana. Kolmas alue, se, että pyritään edistämään YK on tasolla EUn toimintaa hmm ja voidaan katsoa, miten sanoin yleiskokouksia ja ihmisoikeuksien samaan aikaan Haluan tarttua yhteen tärkeään prioriteettiin, joka on muuta ihmisoikeuksien komitean toiminnan uudelleen tarkastelu. Se käynnistyy tämän kuun aikana ja tulee jatkumaan vuonna 2011, mutta lähtökohta tulee olemaan hyvin pitkälti tämän kauden aikana Espanja puheenvaltiona on jo tehnyt paljon työtä tämän asian parissa, mutta minä uskon, että on aika panna toimeen kunnianhimoinen, mutta realistinen agenda ja EUn taholta. Ja tämä tulee tapahtumaan sarjan kuuden kuukauden aikana. Sitten neljäs viimeinen kohta ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen ja johdonmukaisuuden lisääminen EU-politiikassa. No, otan esiin vielä muutamia prioriteettikysymyksiä. Ensinnäkin ihmisoikeuksien valtavirtaistaminen. Toinen naiset, rauha ja turvallisuus. Ja kolmanneksi ilmaisun vapaus ja uusi teknologia. Ja neljänneksi ihmisoikeudet ja liike-elämä. Ja viidenneksi oikeus ruokaan. Ja kaikilla alueilla en nyt mene yksityiskohtiin. Meillä on selkeitä tavoitteita ja pyrimme saamaan aikaan tuloksia kaikilla aloilla ja tietysti voitte esittää näistä vielä lisäkysymyksiä. Ja lopuksi vielä haluaisin kiittää teitä siitä, että saimme tulla esittelemään näitä työohjelman suuntaviivoja, jotka ensin tietenkin täytyy hyväksyä jäsenvaltioiden tasolla. Työohjelma on nyt jaettu ja se on nyt jäsenvaltioiden käsissä. Ja me siis vielä kerran haluamme kuulla vielä kansalaisyhteiskuntaa, mitä tulee tämän kunnianhimoisen, mutta realistisen ohjelman täytäntöönpanoon. Kiitos. Kiitoksia. Täytyy sanoa, että tämä on erittäin mielenkiintoista kuulla, että teillä on tällainen strateginen lähestymistapa. Tietysti puheenjohtajavaltio Espanja teki erittäin hyvää työtä ja me arvostamme myöskin Duardisin työtä ja hänen viestintänsä mutta me olemme käännekohdassa. Meillä on nyt mahdollisuus toimia paljon strategisemmin. Te puhuitte näistä ihmisoikeusstrategiasta ja täytäntöönpanosta ja välineiden valtavirtaistamisesta. Toivon mukaan voimme tehdä läheistä yhteistyötä. Ja meillä on yksi ajatus, jonka haluaisin nyt esittää. Eli ehkä voisimme järjestää jonkinlaisen seminaarin tai työryhmätilaisuuden liittyen tähän vuoropuheluun, koska on hyvin paljon hyviä ja huonoja huomioita ja ajatuksia siitä, missä voisimme toimia tehokkaammin. Eli ehkä voisimme tehdä jotain yhdessä, nyt kun meillä on myöskin tässä aliavalikunnassa alettu tarkastella vähän lähemmin horisontaalisesta näitä vuoropuhelukysymyksiä. Ja sitten valtavirtaistaminen. No te puhuitte neljästä alueesta, joilla haluaisitte edetä. Voisitte miettiä ehkä yhteistyötä parlamentin valiokuntien kanssa. Me voimme tehdä valtavirtaistamista parlamentissa samantyyppisten teemien, teemojen osalta. Itse puhuin esimerkiksi maatalousvaliokunnan puheenjohtajan kanssa kerran liittyen yhteistyöhön aiheesta oikeus ruokaan, elintarviketurvallisuus, eli ehkä voisimme toimia vähän samantyyppisesti No nyt minulla on ilo pyytää, että David Nichols Amnesty Internationalista kertoo vähän kansalaisjärjestöjen näkemyksiä tulevasta ihmisoikeusohjelmasta. Eli David, ole hyvä. Um, and quite like to add to the positive... Niin haluaisin lisätä tähän myönteiseen ilmapiiriin, joka täällä aamulla on ollut. Me olemme hyvin iloisia tästä ja seurata nimenomaan Saksan ja Tanskan ulkoministerien kirjettä, että saatoimme kuulla sellaista kieltä, jota olemme vuosikaudet odottaneet. Saimme kuulla sen tänään belgialaiselta Kohomin puheenjohtajalta. Joten kiitos siitä, että meidät on kutsuttu kommentoimaan näitä asioita tänä aamuna. Haluan myöskin kiittää heti alussa eh, Belgian, eh, belgialaista Kohom puheenjohtajaa siitä, mitä hän on tehnyt nyt kansalaisjärjestöjen suuntaan yksityis- yksilön tasolla, mutta myöskin verkoston tasolla. Ja niin, että voimme antaa panoksemme teidän työhön tulevien kuuden kuukauden aikana, mikä on hyvin tervetullut. Haluaisin myöskin saman aikaan sitten vedota suurimman avoimuuden puolesta. Ajattelen työasiakirjoja ja ajattelen monia asiakirjoja, joihin me emme ole enää saaneet tutustua viimeisten kuuden kuukauden aikana. Emme nyt väitä, että Espanja puheenjohtajavaltiona Tämä, se olisi syypää islamilaisiin ongelmiin, joita on ollut, mutta meistä tuntuu siltä, että näistä ongelmista olisi nyt päästävä irti ja palattava tilanteeseen, jossa olimme Ruotsin puheenjohtajakaudella, jolloin saatamme tutustua kaikkiin eh, työsuunnitelmiin ja kahdenkeskisen kokouksen suunnitelmiin ja hyvin tärkeisiin tukiasiakirjoihin työryhmille ja ministeritason kokouksiin. Ja nyt kun te olette työskentelemässä korkean edustajan puolesta, tämä ehkä antaa teille paremman mahdollisuuden tutustua asiakirjoihin ja samalla myöskin lisää avoimuutta kansalaisjärjestöjen ja parlamenttien suuntaan. Haluaisin myöskin kiinnittää alivälikunnan huomion ja myöskin instituutin huomion kahteen asiakirjaan. te puhuitte jo meidän suosituksamme Belgian puheenjohtajakautta varten. Äh, Ehkä sitä vielä on alivaliokunnalle, mutta tänään varmasti se annetaan valiokunnan jäsenille. Ja sitten myöskin meillä on erilliset suositukset, joita on tehty Euromedin ihmisoikeusverkostolta Belgian puheenjohtajavaltiolle ja muille toi- instituutioille ajatellen <clears throat> tilannetta Euroopan välimerialueella. En aio mennä yksityiskohtiin tänä aamuna. Enkä aio myöskään tarttua ulkoa suhdehallinnon eri näkökantoihin. Siitä on oma keskustelunsa yritän ylläpitää tällaista myönteistä tunnelmaa enkä tarttua kielteisiin elementteihin, joita ehkä näistä aiheista löytyisi. Ensinnäkin tämä ihmisoikeusstrategia, sen huolto, johon, josta Ashton ilmoitti parlamentille pari viikkoa sitten. Me pidämme tätä luonnollisesti hyvänä. Se on jotakin, mitä me olemme vaatineet erinäisten vuosien ajan, ja se sopii erittäin hyvin siihen tarkasteluun näkemykseen, joka belgialaisella kohmin puheenjohtajalla on ajatellen nimenomaan myöskin tätä kansalaisjärjestä foorumia, joka pidetään kahden viikon kuluttua. Me toivomme, että tässä tullaan käsittelemään kriittisiä kysymyksiä, jotka liittyvät ihmisoikeusvuoropuheluihin, jotka ovat nousseet esille tänään sekä valiokunnan puheenjohtajan että kohmin puheenjohtajan taholta. Ja ajatellen sitä valtaisa määrää ihmisoikeus vuoropuheluita tällä hetkellä on käynnissä, kuten saatoimme kuulla. Jotkut niistä ovat hyviä, jotkut ovat todellakin tuottavat hyviä tuloksia, konkreettisia suosituksia, jotka sitten pannaan toimeen kolmannessa maassa EUn avulla. Jotkin niissä vain ovat puhtaasti diplomaattista toimintaa ja pitäisi sellaisenaan tunnustaa. Se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö niillä olisi merkitystä, mutta niitä ei pitäisi käyttää, niin kuin nyt usein tehdään, tekosyynä sille, ettei ole muuta ihmisoikeuspolitiikkaa suhteessa alkuperäisiin maihin. Ihmisoikeusvuoropuhelut pitäisi nähdä laajemman ihmisoikeuspolitiikan puitteissa tietyllä alueella, ei pelkästään ainoina elementtinä ihmisoikeuspolitiikassa suhteessa tiettyyn maahan. Ajatellaan esimerkiksi yksittäisiä jäsenvaltioita. Avainkysymys tässä tulee tietysti olemaan myös eh, suuntaviivojen toimeenpaneminen, parempi toimeenpaneminen, joka on myös sellainen asia, jota kansalaisjärjestöt ovat pyytäneet vuosien ajan. Me toivomme, että tuloksena tästä uudelleen tarkastelusta on se, että kiinnitetään enemmän huomiota paikallisiin ja alueellisiin strategioihin ihmisoikeuksien alueella sen sijaan, että olisi tällaista globaalia ihmisoikeusstrategiaa. Se, mitä tulla tarvitaan, on, että ihmisoikeusstrategiat räätälöidään paikallisten tarpeiden mukaisesti käyttäen kaikkia välineitä paremmalla integroidumalla tavalla kuin tällä hetkellä. selvästikin on mielenkiintoista nähdä, miten kansalaisyhteiskunnan kuuleminen voidaan syöttää tähän prosessiin. Yksi tilaisuus tulee olemaan kansalaisoikeusfoorumi eh, heinäkuussa, ja Amnesty International on todella kiinnostunut kahdesta työryhmästä, jotka silloin järjestetään. Toinen se tulee käsittelemään eh, tällaista sisäisen ja ulkoisen politiikan johdonmukaisuuden kysymyksiä alivalkoinen jäsenet varmasti ovat tietoisia siitä, että Amnesty International on vedonnut tähän tämän puolesta lukuisien vuosien ajan. Ja on hyvä nähdä, että tämä on nyt tunnustettu toimielimissä, että on olemassa ongelma, mitä tulee sisäiseen ja ulkoiseen johdonmukaisuuteen. Toivon, että tämä asia otetaan nyt vakavasti ja että työryhmästä syntyy tuloksia, jotka viittaavat siihen, mitkä ovat konkreettisia tapoja käsitellä asiaa tulevaisuudessa. Toinen työryhmä, josta olemme tietysti kiinnostuneita foorumissa, on se, joka käsittelee SCAta. Tämä on myös sellainen kysymys, jossa Euroopan toimielimillä on ollut vaikeuksia viime vuosina. Se on aihe, joka Amnesty Internationalin kannalta on tullut käsittelyn kohteeksi kattavalla tavalla vasta viime vuosina. Me toivomme, että se merkitsee sitä, että EU pyrkii integroidumpaan lähestymistapaan suhteessa kaikkiin ihmisoikeuskysymyksiin ja että osoittaa, että ihmisoikeudet ovat jakamattomat ja universaalit, eivätkä ne keskity pelkästään poliittisiin ja yhteiskunnallisiin oikeuksiin, eikä niinkään kulttuurisille oikeuksiin. Mitä tulee sitten yhtyneisiin kansakuntiin? Viimeisten kuuden kuukauden aikana on ollut ongelmia Genevessä erityisesti, mutta myös New Yorkissa, mutta ennen kaikkea Genevessä. Me toivomme, että ongelmat ei pelkästään edustavuuden osalta, vaan myöskin koordinoinnin ja vastuullisuuden osalta niistä päätöksistä, joita on tehty, ratkaistaan mahdollisimman pikaisesti. Aivan oikein otit esille sen, että avainelementti seuraavien kuukausien aikana tulee olemaan ihmisoikeuskomitean toiminnan tarkastelu. Lähtee liikkeelle siitä, että EU on nyt päässyt yksimielisyyteen tästä. Avainkysymys e YK-työssä lähikuukausina tulee olemaan, kuten on mainittu, yleiskokouksen johtopäätös, joka koskee tuomiota ja on tärkeää, että pyritään saamaan tukea sille ja tämä on tärkeää myös meidän työllemme tulevina kuukausina. Olemme kuitenkin jonka huolissamme siitä, että prosessi edelleen on aika hidas. Olisimme toivoneet, että olisimme päässeet jo pitemmälle kuin tällä hetkellä on päästy. Tämä estää työtä ei pelkästään instituutioissa ja jäsenvaltioiden hallituksessa, mutta myös kansalaisjärjestöissä. Meidän oma lobbaustoimintamme, työmme kolmansien maiden kanssa, se siihenkin, ja me todella toivomme, että voisimme saadaakaan edistystä ennen kuin avataan yleiskokous korkealla tasolla. Jos odotamme jälkikäteen pidemmälle, niin saattaa olla niin, että ollaan liian pitkällä toiminnassa ennen kuin voidaan päästä tässä asiassa todellisiin edistysaskeliin. Sitten vielä pari asiaa. Toinen niistä koskee kahdenvälisiä kokouksia. Kaikkein toimielinten sisäisten ongelmien vuoksi, joita on ollut kuukausien viimeisen kuuden kuukauden aikana, on ollut monia kokouksia kolmansien maiden kanssa, joita on lykätty vuoden jälkipuoliskolle, me ymmärrämme sen. On monia kahdenvälisiä ministerikokouksia, joita ei odotettu eh, tapahtuvan nyt. Ja sitten on vielä EUn ja Välimeren alueen eh, huippukokous, joka koskee Välimeren maiden alue, maita. Kuten olette varmasti tietoisia, monet ongelmat ihmisoikeusjärjestöjen kannalta katsottuna ovat olleet ministerikokouksia, joita ei ole järjestetty kohomin toimesta, vaan joita ovat järjestäneet muut maantieteelliset työryhmät ja jossa johto on ollut muualla. Ja näin on edelleenkin. Tätä ei ole vieläkään ratkaistu joten varmastikin pidämme arvossa sitä, että olette ottaneet globaalimman lähestymistavan asioihin ja että te olette myöskin antamaan panoksenne näihin kokouksiin, jotka mainitsin. Ja lopuksi, kuten oli suositustemme osalta Espanjalle puheenjohtajavaltiona, meidän suosituksemme EUlle Belgian puheenjohtajakaudella sisältävät kymmenen yksittäistä tapausta lopussa. Ne ovat kymmenen yksittäistä tapausta, jotka kattavat kaiken, eh, mitä EUn välillä voidaan tehdä, myöskin EUn osallistumisen kolmansien maiden kanssa harjoittavaan toimintaan, ja ne ovat myöskin hyvin globaaleja. Me odotamme merkkiä EUn toimielimiltä siitä, että pannaan toimeen kaikki EUn välineet näiden kymmenen tapauksen osalta, ja odotamme, että parlamentti ja muut toimielimet erityisesti osoittavat kiinnostusta näihin tapauksiin ja että saamme palautetta näistä kymmenestä tapauksesta, jotka olemme dokumentoineet. Kiitos. Yes, thank you very much, David. And... Kiitoksia, David. Ja kuten sanoit, ensimmäinen mahdollisuus jatkaa kansalaisyhteiskunnan ja KOHAMin ja alivalikunnan välistä yhteistyötä liittyen uuteen lähestymistapaan. Se on 12.13 heinäkuuta kansalaisjärjestöfoorumilla. Eli kiitos kutsusta. kutsusta. Monet meistä tulevat paikalle. Eli nyt aloitamme keskustelun. Täällä oli puhujalistalla. Onko kukaan muu Haluatko käyttämään puheenvuoron? sen olkaa hyvä. Pa, pardon. Pour une fois, nous n'avons pas à nous battre pour prendre la parole. No nyt ainakaan tarvitse tapella näistä puheenvuoroista. No, tämä esitys oli hyvin mielenkiintoinen. Minulla ei oikeastaan ole kysymyksiä. Olen täysin tyytyväinen tähän alustukseen. Mutta tässä vaiheessa haluaisin kuitenkin kiinnittää huomion siihen, että ihmisoikeuksien alivalikunta oli lähettänyt valtuuskunnan New Yorkiin alkuperäiskansojen foorumiin ja itse olin mukana tässä valtuuskunnassa – ja meidän ei pidä unohtaa sitä, että kun tarkastellaan ihmisoikeuksia EUn sisällä kokonaisuudessaan, meidän ei pidä unohtaa, että EUn sisäpuolella on myöskin alkuperäiskansoja ja alkuperäiskansojen oikeudet. He ovat myöskin Euroopan kansalaisia. Eli halusin vain muistuttaa teitä tästä asiasta, joka minua erityisesti kiinnostaa. Uh, thank you very much. Uh, does... Kiitoksia. Haluatko Tiilemas vielä reagoida tähän? Thank you, Chair. Yes, um, thank you very much for all the observations uh, that have been made. Um... <coughs> Kiitoksia kaikista näistä kommenteista. On merkillistä, että tämä erittäin tärkeä aihe, eli vahvempi yhteistyö Euroopan parlamenttiin ja tämän alivaliokunnan välillä, ei tullut esille alustuksessani. Me haluaisimme myöskin kutsua teidät Kohomin kokouksiin, joka pidetään syksyllä. Ja haluaisimme myöskin keskustella institutionaalisista muutoksista, joita Lissabonin sopimus on tuonut mukanaan liittyen eri toimielinten välisiin suhteisiin. Eli tämä on meillekin hyvin tärkeä kokous. sitten seminaarin järjestäminen tai jonkinlainen tai workshopin järjestäminen kuulostaa mielenkiintoiselta. Eli voisi järjestää kuulemisia kansalaisyhteiskunnan kanssa. Ja itse asiassa vuoropuhelu ja kuulemiset joskus ovat hyvin erityyppisiä näin lievästi sanoen. Ja tarkastelu, jota täytyy tehdä, liittyy myöskin siihen, että yritämme miettiä, miten voidaan, voidaan jatkaa tätä työtä, mutta se ei ole ihan helppoa. Ja kaikki ajatukset, kaikki uudet ideat, raikas ajattelu olisi tervetullutta, koska joskus on taipumus jäädä vanhoille urille näissä kysymyksissä. Aika usein on konservatiivinen refleksi. Ja meidän täytyisi vähän uudelleen ajatella koko prosessia. Ja siihen tarvitaan ulkoista ärsykettä, kun ajatellaan kohmin työntekotapoja. Eli tämän pidämme mielessämme ja sitten vuoropuhelut ja konsultaatiot. No ehkä komissio voi sitten kommentoida tätä vähän lisää. Ja olen pannut merkille kaiken, mitä nyt tuli esille. No sitten avoimuuskysymys. Me teemme parhaamme, mutta tämä on ihan tärkeä kohta, koska kuten David on nähnyt viimeisen kuuden kuukauden aikana. Muutos tuo mukanaan joskus vähän myöskin epäjärjestystä. Ja nämä ovat aika vaikeita aikoja, viimeiset kuusi kuukautta, koska muutoksia tapahtui. Enkä usko, että seuraavan kuuden kuukauden aikana myöskään saadaan täyttä selkeyttä kaikkiin kysymyksiin. Tämä työ on vielä kesken Ja me yritämme toimittaa teille mahdollisimman paljon asiakirjoja, erityisesti parlamenttiin. Tehän olette yksi tärkeimpiä eu toimielimiä ja tietysti kansalaisyhteiskunta myöskin tekee parhaansa muistaen, että kaikissa työryhmissä tapahtuu nyt muutoksia. Eli tähänkin paneudumme. Sitten kuolemantuomio. tuomio Meillä oli ensimmäinen hyvä kokous New Yorkissa tähän aiheeseen liittyen. Ja tämän ensimmäisen kokouksen tulokset antavat meille aihetta optimismiin tulevaisuuden suhteen. Ja sitten vielä New Yorkissa toimimme yhtenä tiiminä ja näistä muista työalueista en osaa sanoa, mutta voin kertoa, että ihmisoikeuskysymyksissä Euroopan valtuuskunta vastaa monista kysymyksistä Belgian valtuuskunnan kanssa, joka on otettu mukaan hyvin pitkälti tähän prosessiin. Ja meillä on selkeä työnjako meillä on yhteistä suunnittelua. Eli tämä on yksi askel lisää kohti sitä, mikä tulee olemaan ulkosuhdehallinto. Se on selvää. Ja joka tapauksessa Ja kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Ensinnäkin Görens voi saada puheenvuoron ja sitten Hörst komissiosta. Ja sitten meillä on vielä aikaa, jos muut haluat käyttää puheenvuoron. Merci, madame la présidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Olin hiukan myöhässä, joten en tiedä, ehdittekö puhua EUn liittymisestä eurooppalaiseen yleisopimukseen, ihmisoikeusyleissopimukseen. Mielestäni se on aivan keskeinen kysymys monistakin syistä. Ensinnäkin 27 jäsenvaltiota osoittavat yhteisiä arvojaan, ja kun ajatellaan suhteitamme ulkomaailmaan, meidän pitäisi toimia yhdessä, ja silloin voimme saada taipumaan nekin, jotka aikaisemmin eivät kokeneet samanlaista painetta EUn taholta mutta EUn pitää kuitenkin olla uskottava. Ja meillä on yksi vaatimus, josta olen puhunut jo monen kertaan tässä alivaliokunnassa. Minä alan todellakin toistaa tätä niin kuin vanhan levin tavoin. Eli kaikkien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä kaikki Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen päätökset. Miten venäläisille voidaan selittää ulkosuhdekysymyksissä – naapuruussuhteissa ja EUn ja Venäjän välisessä huippukokouksessa, että heidän täytyy noudattaa ihmisoikeuksia, mutta jotkut jäsenvaltiot EUssa eivät ole valmiita hyväksymään Strasbourgin ihmisoikeustuomioistuimen päätöksiä. Tässä on nyt ristiriita. Eli mitä nyt voidaan tehdä, jotta voidaan poistaa tämä poikkeuksellinen tilanne – Onko teillä aloitteita, joilla voitaisiin pakottaa tai toimia niin, että 27 jäsenvaltiota noudattavat kaikkia ihmisoikeustoimistomen päätöksiä? Eli tekin olette nyt mukana tämän minun operaationi uhreja ja toistan siis tämän vaatimuksen jälleen kerran. Kiitos. Mr. Gerens, I think you have... Niin, Gerens, teillä on hieno operaatio ja erittäin hyvä että te toistatte tätä. Poliitikkona tiedän, että täytyy toistaa asioita ja sitten jonain päivänä ne toteutuvat. Eli tämän erinomainen ajatus, että olisi jonkinlainen sitoumus silloin, kun liitytään tähän yleissopimukseen, ja mehän emme puhuneet tästä ihmisoikeus yleissopimuksesta. Eli kiitoksia siitä, että otitte tämän esille. No sitten Tiilemans voi vähän miettiä tätä ehdotusta, mutta sitten ehkä voisimme kuunnella, mitä komissiolla on sanottavana tässä keskustelussa. Just to, uh, uh... Kiitoksia. Haluaisin kiittää belgialaisia ystäviämme. Me emme koskaan ole olleet niin mukana, kuten totesin kauden aluksi. Ja puhun siis komissiosta. Täällä on myöskin sihteeristön kollegoita. Eli me emme koskaan ole ollut niin pitkälti mukana tässä suunnitteluvaiheessa kohomissa. Ja tämä on ollut hedelmällistä yhteistyötä ja me odottelemme seuraavaa kuuta kuukautta. Silloin tapahtuu hyvin monenlaisia asioita ja meidän ei pidä kuvitella, että me saada päätöksen kaikki asiat, joita käynnistetään seuraavan kuuden kuukauden aikana erityisesti kun ajatellaan uutta ihmisoikeusstrategiaa. Edellinenhän on peräisin vuodelta 2001. Ja haluaisimme käynnistää monia prosesseja. Haluaisimme käynnistää kuulemisia kaikkien sidosryhmien välillä. Mutta strategiaa täytyy sitten jatkaa vuoteen 2011. kolme kohtaa. Ensinnäkin sisäinen ja ulkoinen johdonmukaisuus. No tämän prioriteetti sekä parlamentille että kansalaisyhteiskunnalle, toimielimille, Gohamin puheenjohtajalle, mutta tämä on painopistealue erityisesti ulkosuhde kannalta. Tässä on nyt paljon työtä sisäisesti. Meidän täytyy saada kollegamme ymmärtämään komissiossa, eri pääosastoissa ja myöskin Euroopan parlamentissa, valiokunnissa, joissa käsitellään sisäistä, sisäisiä politiikan aloja. Tässä on paljon työtä ja siksi on hyvä, että De Kaiser, eli parlamentin jäsen, on suostunut toimimaan puheenjohtajana tässä sisäisen ja ulkoisen toiminnan foorumilla – Meillä on Huhensin erinomainen esimerkki, eli liittyminen ihmisoikeusyleissopimukseen ja Euroopan neuvoston tarkastelujärjestelmään. Euroopan neuvoston jäsenet, jotka eivät ole EUn jäseniä, niiden suhteen meidän täytyy käyttää Euroopan neuvoston ihmisoikeusmekanismeja. Puhumme samaa kieltä, meillä on samaa mekanismeja. Eli pankaa näitä täytäntöön. Tällä tavalla voimme toimia yhteistyössä muiden Euroopan maiden kanssa, jotka eivät ole mukana EU-ssa, mutta meidän täytyy olla uskottavia. Ja jäsenvaltioiden pitää myöskin toimia omien vaatimustemme mukaisesti. Ja tärkeää tässä on se, että kun ajatellaan ulkosuhteita, vain taivas on rajana. Eli me voimme edistää kaikki kaikkea ihmisoikeustoimintaa, ihmisoikeusnormeja kolmansissa maissa. Mitään rajoja ei ole. Mutta sisäisesti jaetaan sitten vastuualueita ja EUn vastuu toimielimissä, mitä tulee YK yleisopimusten ratifiointiin ja allekirjoittamiseen. No, silloin Euroopan neuvoston toimintatapa on rajallinen. Eli siksi meidän täytyy käyttää sisäisiä kanavia, jotta sisäisiä kysymyksiä käsittelevät kollegaamme tietävät, että heillä on rajalliset toimintavaltuudet sopimuksen nojalla. Eli tämä on yksi tärkeä kysymys sisäisen ja ulkoisen johdonmukaisuuden osalta, joista pitää keskustella kansalaisjärjestöfoorumilla. Sitten nämä vuoropuhelut. No olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Nikos sanoi. Meillä on hyvin toimivia vuoropuheluita ja, ja sitten on ne, jotka toimivat hyvin, ovat niitä, jotka rakenteellisesti sopivat sopimuksen kolmansien maiden kanssa, ja ne ovat osa näitä sopimuksia, ja kun keskustelemme ihmisoikeuskysymyksistä, se vaikuttaa suoraan työsuunnitelmiin, ohjelmointiin ja niin edelleen. Eli tämäkin on osa tätä tarkastelua. No sitten vielä lopuksi kohomin työn lisääminen. Tämän tarpeen, koska meillä on yhä enemmän tehtävää ja se on myöskin tarpeen, koska tässä on nyt institutionaalinen vaihdos kohti toimielimiä, ja riskinä on se, että jäsenvaltioiden uskottavuus ihmisoikeuskysymyksissä kärsii. Jäsenvaltiot esimerkiksi kohomissa ovat toimineet hyvin näkyvästi näissä kysymyksissä, mutta nyt kun siirrämme vastuuta yhä enemmän Ashtonin yksikköön ja Ashtonille itselleen, me emme halua vähentää tätä sitoumusta. Eli meidän täytyy olla yhä tiiviimmin yhteistyössä ja meidän tulee kuunnella jäsenvaltioita tässä politiikan täytäntöönpanossa. Kiitos. Kiitoksia. Tässä on vielä mielenkiintoinen kysymys, jonka Nichols otti esiin. Eli on vaikeaa päästä neuvoston työryhmiin ja rakenteisiin, joissa käsitellään maakohtaisia strategioita. Etkö juuri tätä tarkoitan, David? Eli ihmisoikeudet ovat poissa hyvin monista rakenteista. Ja mitä tälle nyt voidaan tehdä? Pitäisikö nyt tehdä jotain, jota EEAS panisi täytäntöön, koska edelleen on riski huolimatta Ashton hyvistä aikeista saada tämä hopealanka kaiken toiminnan ytimeen. On riski, että ihmisoikeushenkilöt käsittelevät ihmisoikeuksia ja muut sitten käsittelevät muita asioita. Eli en ollenkaan usko, että tässä onnistutaan saamaan mitään läpimurtoaikaa. Eli haluaisin nyt kuulla tästä. Ja ikävä kyllä varapuheenjohtaja Macmillan Scott juuri lähti, kun minun piti kysyä häneltä jotain, joka liittyisi tähän keskusteluun eli miten demokratiaa edistetään. hän on edustanut parlamenttia Busekin kanssa tällä viikolla Washingtonissa korkean tason vuoropuhelussa demokratian edistämisestä, mutta ikävä kyllä emme nyt voi kuunnella häntä. Mutta pyytäisin kuitenkin, että Tilemans tai Hertz, oletteko te seuraamassa näitä neuvoston johtopäätöksiä liittyen demokratian tukemiseen. Eli näistä kahdesta asiasta haluaisin vielä kuulla. Ja sitten puoli yhdeltä toista aloitamme sitten Kongon, Kongon liittyvän ihmisoikeuskuulemistilaisuuden. Tiilemas, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Niin, jatkaakseni kysymyksistä, jotka edustavat ja Gurens otti, otti esille. Juuri tästä syystä me tartumme tähän sisäiseen ulkoisen johdonmukaisuuden kysymykseen, koska Lissabonin sopimus antaa meille mahdollisuuden ensinnäkin lisätä se mahdollista, että Euroopan unioni voi liittyä Euroopan neuvoston ihmisoikeuksien yleisopimukseen ja EUn siihen peruskirja on tullut voimaan paitsi niiden maiden osalta, jotka ovat valinneet tällaisen opting outin, mutta näistä kahdesta kysymyksestä, jotka ovat tulleet mahdolliseksi Lissabonin sopimuksen myötä, me voimme käydä keskustelua avoimesti sisäisestä ja ulkoisesta johdonmukaisuudesta. Meillä on kokous nyt iltapäivällä muuten, ensimmäinen tämän tyyppinen kokous kaikkien EUn, YK, ihmisoikeuksien, kysymyksiä seuraavien komiteoiden kanssa. Tulen ottamaan tämän asian esille niin, että todellakin kysymys EUn jäsenvaltioiden käyttäytymisestä, mitä tulee ratifiointiin ja toimeenpanemiseen, kun on kysymys sopimuksista, YK-sopimuksista, jotka koskevat ihmisoikeuksia. Tämä on siis sellainen asia myös, johon on tartuttava, kiinnitettävä huomiota vielä lopuksi. Työryhmä, joka käsittelee Euroopan neuvoston ja ETYJin toimintaa, on myöskin hyvin pitkälti tässä vastuussa ja herra Gödens varmasti voisi kääntyä myös heidän puoleensa selkeällä viestillä, jonka hän esitti. Maantieteelliset ryhmät, tämä on juuri se, eh, mitä me tarkoitamme, puhumme avoimuudesta, Tavoitteenamme on todellakin voimakkaasti pyrkiä valtavirtaistamaan ihmisoikeuskysymyksiä maantieteellisissä ryhmissä. Miten me sen teemme? On käytämällä näiden ryhmien belgialaisiin puheenjohtajiin. Ja sen selvittämiseksi, voiko kansalaisyhteiskunta ottaa heihin suoraan yhteyttä. Totta kai kaikki vuoropuhelut ja kuulemiset, niiden tulisi olla maantieteellisten ryhmien yhteistä työtä Kohomin kanssa – ja tässä hengessä me tietysti toivomme, että saamme tällaista substantiaalista keskustelua maantieteellisten ryhmien ja kohomin kesken. Mekin pyrimme valtavirtaistamaan aiheittain, antaisin esimerkin, esimerkiksi ra- ravinto. Tulemme yrittämään yhteistä kokousta Kadefin kanssa se on yksi niistä esimerkkeistä, joissa harjoitamme yhteistyötä muiden neuvoston työryhmien kanssa. Karef on yksi niistä. Ihmiskysymysten äh, valtavirtaistaminen osana yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa. Ja nämä tulevat olemaan siis tällaisia työryhmiä, joiden kanssa me harjoitamme läheistä yhteistyötä – demokratiasta. Demokratian tukeminen on myös hyvin tärkeä kysymys meidän esityslistallamme. So, um, well, as I have pointed out, we await the progress report of... Niin, tämä kertomus siitä, miten eh, komission ja neuvosto ovat eh, esittäneet edistymisestä näiden pilottimaiden osalta. Koko kysymys on siitä, että pyritään panemaan toimeen johtopäätöstä. Ehkä tästä vielä komissio haluaa sanoa jotakin siitä, miten voimme seurata neuvoston eh, johtopäätöksiä ja demokratian tukea. Ja ja puheenjohtaja, pidämme teidät ajan tasalla näistä kysymyksistä kaiken aikaa. Kiitos. Thank you, Mr. Tielemans. Does Mr. Hertz want... Kiitoksia. Haluatko Hertz vielä käyttää puheenvuoron? No, no, no additional points on democracy indeed. Niin, demokratian osalta me laadimme tätä raporttia, joka pitää toimittaa neuvostoon ja kohon ottaa sen sitten vastaan ja toimittaa sen marraskuussa ja tietenkin parlamentti on tässä mukana koska siinä arvioidaan hyvin mielenkiintoisia asioita. Uh, Kiitoksia. Eli nyt varmaan voimme päättää tämän kiintoisen keskustelun Tilemansin kanssa. Ja minun täytyy vielä oppia tämä uusi titteli. Se on ihan uusi meille. Tilemans, eli Kohomin puheenjohtaja korkean edustajan yksiköstä. Eli odotan innolla yhteistyötä teidän kanssanne, myöskin komission kanssa ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Yhdessä saamme varmasti paljon aikaan. No niin, kollegat. Sitten tärkein kohta tämän aamun kokousta. Tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, eli ihmisoikeustilanne Kongon demokraattisessa tasavallassa ja tämän järjestetty yhteisessä kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa. Ja Kretu, haluan toivottaa Kretun tervetulleeksi tähän kokoukseen. Toimimme yhdessä puheenjohtajina. Ja tämän ajankohtainen kysymys siksi, että nyt on Kongon demokraattisen tasavallan itsenäisyyden 50-vuotispäivä. Se oli eilen 30. kesäkuuta. Ja muistuttaisin myöskin, että kiireellinen päätöslauselma on tulossa parlamenttiin. Äh, se hyväksyttiin viime kuussa sen jälkeen, kuin Chebeya Bahisire murhattiin. Tämä yksittäinen tapaus on saanut hyvin paljon huomiota. Hän oli ihmisoikeuksien puolustaja elämänsä loppuun saakka. Hän oli asianajaja, joka ei pelännyt tarttua asioihin, jotka olivat valtaapitävien etujen vastaisia, ja hän sai maksaa tästä työstä hengellään. Kolmas syy, miksi meidän pitäisi nyt järjestää tämä kuuleminen, on se, että seuraava AKT-EU, yhteinen parlamentaarinen kokous, järjestetään Kinshasassa, Kongon demokraattisen tasavallan pääkaupungissa – toinen viides joulukuuta 2010. Viime joulukuussa Euroopan parlamentti hyväksyi yleisemmän ihmisoikeuspäätöslauselman. Ja mainitsen vielä, että YK on ihmisoikeusneuvosto on pitänyt universaalisen katsauksen Kongosta tänä vuonna ja monia suosituksia hyväksyttiin Kongon hallituksessa. Ja tämä raportti on mukana näissä papereissa. Ja sitten erityisraportoija, joka vastaa laittomista teloituksista, kävi Kongon demokraattisessa tasavallassa ja julkaisi raporttinsa. Ja siinä on lueltu hyvin vakavia ihmisoikeusrikkomuksia tappamisia, laittomia teloituksia. Joulukuusta 2007 maaliskuun 2010 100 1709 henkeä surmattiin ja mukana oli yli 800 lasta. Rankaisemattomuus ja myöskin poliisin ja armeijan edustajat rikkovat ihmisoikeuksia täysin rankaisematta. Seksuaalinen väkivalta, sota, ö, raiskaussota asena 160 naista raiskataan viikoittain. Ja tietysti nälänhätä on myöskin ongelma. Kurjat vankilaolot ja kidutus. Eli tänään me tarkastelemme ihmisoikeus tilannetta maassa, jossa yli 1,9 miljoonaa ihmistä ovat joutuneet siirtymään kotialueeltaan väkivallan takia, johon syyllistyvät monet tahot, FARP, FPGC muun muassa. Eli nyt voisimme siirtyä sitten esityslistalle. Korina Kretu on kehitysyhteistyövaliokunnan varapuheenjohtaja. Annan hänelle puheenvuoron. Uh, Kiitos. Kehitysvaliokunnan puolesta haluan onnitella teitä tämän kuulemisen järjestämisestä tänään. Hyvät vieraat, hyvät kollegat, on ilo olla täällä kehitysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja myöskin haluan tervehtiä ihmisoikeuksien puolustajia eh, Kongdomissa samanlaista on mielenkiintoista keskustella saavutuksista, joita on tapahtunut ja kehitystä on tapahtunut Kongdomissa tavallaan ihmisoikeuksien alueella, mutta eh, rikokset ja uhkat ovat lisääntyneet ja niistä keskusteleminen on meille prioriteetti ajatellen maan viime kautta kehitysvaliokunnassa. Olemme hyvin pitkälti tarkkaan katsoneet sitä, mikä on perustelut ihmis- numeritaarisen avun antamiselle ja esimerkiksi että kongressissa tasavallassa ihmisoikeuksien rikkomukset ovat tulleet arkipäiväisiksi. Euroopan parlamentin foorumissa, joka järjestettiin jokin aika sitten, komission jäsenet ja parlamentin jäsenet tuomitsevat ankarasti kongressivat rikokset ja ovat sitä mieltä, että pitää se demokraattisia ratkaisuja tilanteen ratkaisemiseksi. Olemme myös eri, järjestäneet erityiskokouksen. Kongon eh, ihmisoikeustilanteesta, koska lasten ja naisten, eh, jopa poikien raiskaukset ovat tulleet eh, päivittäisiksi, mikä on hyvin surullista. Komission jäsen, joka kesti kehityskymyksiä, nimenomaan äh, tarttui näihin ihmisoikeusrikomuksiin, hänet tulistettiin ei-toivotuksi henkilöksi Kongon demokraattisessa tavallassa. Hän käynsi toimintaa, pyrittiin puolustamaan ihmisoikeuksia ja mukana oli henkilö, joka surmattiin äskettäin. On puhuttu tästä hirvittävästä tilanteesta ja terrori on moninkertaistunut. Siis satoja lapsia on siepattu, yli 400 siviiliä joulukuun 2009 maaliskuun 2010 välisenä aikana ja myöskin 160 naista viikoittain raiskataan. On surullista, että Kongon demokratian tasavaltaa, joka eilen juhli itsenäisyytensä 50-vuotispäivää, ei ole pystynyt juhlimaan edes yhtä vuotta todellista demokratiaa. On surullista, että monet ihmiset Kongon tasavallassa olivat epätoivoisia eilen ja pelkäsivät pelkäävät huomista. Tilanne on se, että tämä vaikuttaa myöskin paikalliseen maatalouteen, mikä on vaarantanut humanitaarisen tilanteen paikan päällä. Meillä on siis nyt ylläpidettävä näitä prioriteetteja, että pystymme turvaamaan humanitaarisen avun jakamisen kongelmassa. Samalla esimerkiksi sitä, että avunantajien täytyy pyrkiä katsomaan, että YK on vaatinut 270 miljoonaa, josta 70 prosenttia on saatu aikaiseksi. Demokratia on edelleen puutteellista. Kongressissa tavalla se täytyy kaikkien pyrkiä kehittämään voimakkaampaa strategiaa, jolla puolustetaan niitä, jotka ovat puoluttamia korruptioita korruptoitunutta mentaliteettia kohtaan. Euroopan parlamentin velvollisuus on tarttua asiaan. Tämä kuuluu korkean edustajan toimivaltaan ja myöskin kehitys- ja ihmisoikeuskysymyksistä vastaavan komission jäsenen tehtäviin, että on pyrittävä tukemaan YK-toimia, niin että saadaan aikaan tulos. Minä siis ilmaisen toiveeni siitä, että pystymme saavuttamaan tällaisen tavoitteen. Kiitos. Kiitoksia varapuheenjohtaja Kretu. Sitten Ensimmäinen vieras voisi käyttää 10 minuutin puheenvuoron. Ja kyseessä on kansainvälisen ihmisoikeusliiton pääsihteeri ja Ligdiselektörin puheenjohtaja Kongosta, eli Paul Nsapu Mukula. Eli teillä on puheenvuoro ja ne, jotka näkevät Mukulan, myöskin näkevät, että hänen Edessään on valokuva Chebejasta, murhatusta ihmisoikeusaktivistista. Madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät parlamentin jäsenet. Kansainvälisen ihmisoikeusliiton ja jäsenliittojen ja kumppaneiden nimessä haluaisin kiittää siitä, että olen saanut kutsun tähän kokoukseen. Heti aluksi haluaisin kertoa, että ensimmäisen ja toisen kesäkuuta välisenä yönä kaksi äänettömien äänetjärjestön edustajaa Floribert Chebeja ja Fidel Bazana surmattiin. Ensimmäinen surmattiin ja toinen katosi. Ja tämä tapahtui Kinshasan poliisiasemalla. Monet merkit viittaavat siihen, että valtion viranomaiset ovat suoranaisesti mukana tapauksessa. Voisinko nyt pyytää parlamentin jäsenet, että pitäisimme heidän muistokseen minuutin hiljaisen hetken? Merci. Monsieur, madame, mesdames, messieurs les parlementaires, c'est double... Hyvät parlamentin jäsenet, tämä kaksoismurha on jatkoa poliittisten murhien listalle viimeisen neljän vuoden aikana. Pascal Kabungulu, Polikarpun poji, toimittajat Serge Mahese, Papu Mamba, Didashan Namudjoma, murhattiin. Ja tämä osoittaa myöskin, mikä on tilanne valtiossa, jossa viranomaiset eivät juuri välitä ihmisoikeuksista ja ihmisarvosta. Ikävä kyllä tämä murha ei ole mitenkään yllätys. Meidän järjestömme olivat jo varoittaneet vuosi sitten kansainvälistä yhteisöä painostuksesta, joka kohdistui näihin ihmisoikeusaktivisteihin ja heidän järjestöihinsä. Hyvät parlamentin jäsenet, vuonna 2006 järjestettiin vaalit, jotka aiheuttivat toivoa ja myöskin EU oli tukenut vaaleja ja ihmisoikeusjärjestöt ovat tehneet erittäin synkän tilannekatsauksen ihmisoikeustilanteesta. Ja tämä koskee koko valtiota. Tietysti tämä tilanne on vielä dramaattisempi maan itäosissa. Kaikki indikaattorit kaikilla aloilla osoittavat nyt punaista. Kansalaisten poliittiset ja kansalaisoikeudet eivät myöskään ole säästyneet – ja tarvittaisiin vain hiukan poliittista tahtoa viranomaisten tasolla, eikä valtavia rahasummia, jotta saataisiin tätä tilannetta parannettua. Ihmisoikeusaktivistit ja hyvin suuri osa Kongon kansalaisia katsoo, että konfliktin jälkeinen kausi on vain alibi jolla hallitus kätkee puutteitaan hallinnossa ja demokratian edistämisessä. Ihmisoikeuksien edistys on nyt estetty hallituksen toiminnalla. Oppositiota on myöskin syrjitty, ihmisoikeusaktivisteja on ahdisteltu ja myöskin riippumattomia tiedotusvälineitä. Perusoikeuksia ei noudateta minkäänlaista demokraattista vapautta ei ole oppositiolla. Poliittiset mielenosoitukset ovat kiellettyjä ja ne tukahdutetaan joka kerta. Kansalaisyhteiskunta on jatkuvasti huolissaan siitä, että ihmisoikeusaktivistit ja toimittajat joutuvat jatkuvasti mielivaltaisten pidätysten ja jopa murhien kohteeksi. Ja tämä hallintotapa on saanut vahvistusta siitä, että oikeusvaltioperiaate ei ole toteutunut ja myöskin viranomaiset ilmeisesti haluavat ylläpitää laajoja turvallisuusjoukkoja ja turvautuvat jatkuvasti kidutukseen ja muihin ihmisarvon vastaisiin toimiin. Hallituksen suorittamat murhat ja muut ihmisoikeusrikkomukset on otettu esiin tässä raportissa. Ja pyytäisin teitä käymään läpi FIDHn viimeisen raportin liittyen Kinshasan hallinnon toimintaan. No, minulla nyt ei ole enää paljon aikaa, joten nyt seuraavaksi siis sitten suosituksia, jotka jakautuvat kolmeen luokkaan. Ensinnäkin suositukset, jotka liittyvät Torbe Chepejan ja ihmisoikeusaktivistien murhiin. Ja sitten toiset suositukset liittyvät EUn ja Kongon väliseen poliittiseen vuoropuheluun. Ja sitten kolmas kategoria liittyy yhteistyöhön. Foribe Chebeyan ja ihmisoikeusaktivistien murhat, FIDH ja sen liittolaisjärjestöt pyytävät, että te painostaisitte hallitusta, jotta perustettaisiin riippumaton kansainvälinen tutkimuskomitea. Ja myöskin pyydämme, että te edesautatte Federico Chebeyan ja Fidel Bazanan perheiden ja läheisten suojelua, samoin kuin niiden aktivistien perheitä, jotka ovat työnsä takia vaarassa. Ja pyydämme, että diplomaattiset yksiköt ja EUn valtuuskunnat Kinshasassa järjestäisivät kiireellisen kokouksen aktivistien ja viranomaisten välille, jotta yhdessä voitaisiin määritellä hälytysmekanismeja ja ihmisoikeusaktivistien suojelua. Ja myöskin pyydämme, että pyydätte suurlähetystöltä ja tarkkailu valtuuskunnilta varmistamaan, että oikeudenkäynnissä noudatetaan EUn suuntaviivoja. Myöskin pitäisi toimenpanna näitä sääntöjä paljon tehokkaammin ja konkreettisemmin. Floribert Chepejan murha on tietenkin tuomittu yksimielisesti, mutta mitä tulee ihmisoikeuspuolustajan tarkkailukeskuksen toimintaan. Tämä taho on voinut vain todeta, että kansainvälinen yhteisö ja Euroopan unioni ovat epäonnistuneet, mitä tulee konkreettisten mekanismien täytäntöönpanoon ihmisoikeusaktivistien suojelemisen suhteen. Me myöskin pyydämme, että otatte käyttöön riittävästi varoja riippumattomien ihmisoikeusjärjestäjien tukemiseksi, jotka vuodesta 2006 eivät enää ole saaneet minkäänlaista rahoitusta Euroopasta. No sitten suositukset liittyen poliittiseen vuoropuheluun EUn ja Kongon demokraattisen tasavallan välillä. Ensinnäkin meidän pitäisi käydä todellista poliittista vuoropuhelua EUn ja Kongon välillä artiklan 8 mukaisesti kotonon sopimuksesta, ja näin ihmisoikeuskysymykset voitaisiin ottaa EUn ja Kongon välisten suhteiden ytimeen virallisesti ja avoimesti ja toimien kongolaisten kansalaisjärjestöjen kanssa ja myöskin kongolaiset kansalaisjärjestöt pitäisi ottaa mukaan poliittisen vuoropuhelun käymiseen ja valmisteluun noudattaen artikla 8 kotonun sopimuksesta. Sitten vielä muutama suositus liittyen yhteistyöhön. haluaisin pyytää, että Kongon kansalaisjärjestöt – otettaisiin mukaan, kun mietitään painopistealueita ja pannaan täytäntöön EUn ohjelmia Kongossa, esimerkiksi EUPOL ja REJUSKO-ohjelmia. Ja myöskin pyytäisimme, että otatte mukaan täsmällisiä ihmisoikeuslausikkeita ja demokratialausikkeita, kun neuvottelette Kongon viranomaisten kanssa. Euroopan parlamentin pitäisi budjetin valvonnassa varmistaa, että Kongon viranomaisille myönnetyt varat todellakin vaikuttavat tilanteen paranemiseen ihmisoikeuksien osalta, eivätkä vahvista oikeusjärjestelmää, jota käytetään ihmisoikeusaktivistien tukahduttamiseen ja mekanismiin, jossa toteutetaan hyvin paljon ihmisoikeusrikkomuksia mailla rangaistusta. Parlamentin jäsenet, pyytäisin, että otatte huomioon nämä suositukset ja monet muutkin, jotka ovat mukana raportissa. Ja tällä tavalla te olette auttaneet siihen sen mielessä, että Floribert Ebejan ja Fidel Bazanan tilanneessa toteutuu oikeus. Ja myöskin tällä tavalla voitte vaikuttaa myöskin Kongon seuraavien vaalien toteuttamiseen. FIDH on ja sen kongolaisten kumppanien nimessä haluaisin kiittää teitä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, Pukula. Belgian pääministeri Le Terme on pyytänyt huoletonta kansainvälistä tutkimusta Chebejan murhasta. Nyt kun on vietetty Kongon itsenäisyyden 50-vuotispäivää. Eli nyt seuraavaksi sitten Noah Gottschalk, EUn poliittinen neuvonantaja Oxfamissa Brysselissä. Eli Gottschalk, teillä on viidestä kahdeksan minuuttia aikaa. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos tilaisuudesta olla tänään täällä aamulla. Olen Noan Gottschalk ja työskentelen. Anteeksi, teidän täytyy puhua paljon hitaammin. Mukulan oli aivan erinomainen tässä mielessä. Um, my name is Noah... olen Noah Gottschalk ja työskentelen EUn humanitaarisen politiikan neuvonantajana Oxfamissa, täällä Brysselissä. Oxfam on työskennellyt kongressissa 60-luvulta lähtien ja tällä hetkellä – toteuttaa humanitaarisia kehitysohjelmia suoraan ja kumppaneiden kanssa, järjestäen puhdasta vettä, järjestäen koulutusta tuhansille ihmisille kivun alueella. Joka vuosi Oxfam tekee haastatteluja henkilöiden kanssa itäisellä osissa Kongoa selvittääkseen, mikä on tilanne muun muassa ihmisoikeusrikkomusten osalta, ja katsoin, miten voidaan tukea kansainvälisen yhteisön meidän ratkaisuja näiden tietojen pohjalta. Mukaan viimeisimmän selvityksen Oxfam teki. Tulen tänään keskittymään siviilien suojeluun ja yhteisöiden tilanteeseen. Kongo täytti itse, itse, vietti itsensä 50. päivää. Sillä on, se on myös kuudella sijalla 82 maasta kehityksen indeksissä. Koulutusohjelma avointa, suomalaisella väestöllä on aliravitsemusta ja terveysalalla on ongelmia. Humanitaarinen ja ihmisoikeustilanne on vaikea. Itäosissa 54,4 ihmistä on menettänyt henkensä 88 vuoden jälkeen. Useimmat niistä tauteihin, jotka voitaisiin parantaa. Monet ovat paineet naapurimahan yli 2 miljoonaa ihmistä on tullut kodittomiksi omassa maassaan. 2009 Kongon demokratisen vallan hallitus kansainvälisellä tuella käynnisti sotilasoffensiivin FDLAta ja muita mili- sotilasjärjestöjä vastaan itäisessä Kongossa. 900 000 ihmistä menetti kotinsa ja yli 1400 eh, henkilöä, siviilihenkilöä kuoli sekä armeijan että eh, organisaation toimien johdosta. Edelleenkin on pyritty riisumaan nämä sotilaiset järjestöt aseista ja pyrkii järjestämään turvallisuutta yhdistettynä YK rauhanturvaamistoiminnan alueella, mutta tulokset ovat vaatimattomia. Edelleenkin jatkuu väestön liikkuminen 164 000 ihmistä on menettänyt kotinsa ensimmäisen konkurssin aikana 2010 ja edelleenkin tapahtuu ihmisoikeusrikkomuksia, jotka olisivat yli 256 prosentilla eteläkivussa osoittavat, että tilanne on vaikea sivilien osalta. Kongon turvallisuussektorin luominen ja että saataisiin aikaan kurinalaisia poliisi- ja armeijan yksiköitä on välttämätöntä, että voidaan estää rikkomukset ja saada aikaan vakauttamaan. Valitettavasti haastattelut sivilien kanssa osoittavat, että armeija edelleenkin nähdään tärkeänä ihmisoikeuksien rikkojana selvityksessä vuoden 2007-2009 välillä, jota on tehnyt Oxfam ja sen kumppanit 93 prosenttia haastatteluista yhteisöistä osoitti, että on lisääntynyt väkivalta äh, armeijan osalta. Ja vain 29 prosenttia totesi, että armeija on suojellut siviiliväestöä muita sotilaisia ryhmittymiä vastaan. Yksi kolmesta koki, että armeija voisi olla ratkaisu siihen, että väkivalta on lisääntynyt päivittäin, joiden tämä osoittaa sen, miten tärkeää on uudistaa armeijaa. EUlla on avainrooli, EUn politiikan tekijät, jotka tällä hetkellä katsovat, mikä voisi olla EU tilanne, ajatellen tilannetta Kongresissa samalla nämä ovat saavuttaneet huomattavia saavutuksia huolimatta siitä, että on ollut lukuisia esteitä. Näiden kahden mission lisäksi EU on antanut 126 69 miljoonaa eh, maalle ja Euroopan kehitysrahaston osalta annettu 561 miljoonaa maata, yksi suurimpia avun osoituksia yksittäisessä maalle tänä ajanjaksona. Tässä pyritään myös edistämään demokratiaa ja sukupuolten tasa-arvoa. Kongon hallitus ja sen kansainväliset kumppanit mukaan EU pyrkivät löytämään tien avulla valvoa väkivalta kohdistuu väki siviiliryhmiin. Samaan aikaan pyrin seuraan toteamaan, että nämä sotilaalliset ryhmät ovat edelleenkin, sotilaat, armeija edelleenkin enemmänkin väkivallan lähde kuin suojelee siviiliväestöä väkivallalta. Käydään keskustelua tärkeistä avainhavainnoista, jotka liittyvät näihin suosituksiin. Oksamin äskein selvitys, joka tehtiin 12 kansallisjärjestön kanssa yhdessä 24 yhteisössä Etelä- ja Pohjois-Kivussa, että haastattelut yli 800, 800 ihmistä on joutunut ollut väkivaltaistoimien kohdina, on todettu, että tilanne tänä vuonna on huonompi kuin viime vuonna. Ihmisoikeuksien rikkomuksia on voitu nähdä kaikkialla. No sitä oikeasti pitää nyt hidastaa, koska tulkkaus ei nyt oikein toimi, kun puhutte niin nopeasti. Human rights abuses were reported. Ihmisoikeusrikkomuksia on havaittu kaikkialla. Niin on ollut, niistä on ollut vastuussa erilaiset militi- milisijärjestöt, ja tämä on osoittanut, tässä yksi on tehty. Asukkaat kaikissa yhteisöissä ovat olleet ryöstelyn kohteena. Tyttöjä ja naisia on raiskattu lähes kaikissa yhteisöissä. Sukupuolinen väkivalta on lisääntynyt 20-24 yhteisöstä, jota, jonka oli haastattelun kohteen, selityksen kohteena. 75 prosenttia Eh, ihmistä koki olevansa vähemmän turvallisia kuin aikaisemmin, ja pojat ja nuoret miehet heistä 64 prosenttia kokevansa vähemmän turvassa kuin edellisenä vuonna. Nöyrytykset, kipu, köyhyys ja sotatilanne kaikissa yhteisöissä se, että ei, sotilaille ei anneta eh, riittävää eh, varustelua. Tämä heijastuu myöskin käyttäytymisen siviilejä kohtaan. Väkivalta lisää turvattomuutta, suurin osa yhteisöstä on sitä vastaan, että sotilastoimet jatkuvat ja haluavat, että konflikti saa poliittinen ratkaisu, mutta joillakin alueilla on todettu, että vuodessa 2009 oli saatu milisijärjestöt pois väestökeskuksista, mutta se kuitenkin kokonaiskuva, joka syntyy, on se, että epävarmuus siviilien kannalta on lisääntynyt. On viitettä siitä, että väkivalta, joka kohdistuu sivileihin, liittyy näihin sotilaisiin toimiin. Eteläkivun eteläosassa selvityksen aikana 99 prosenttia naisista ja 100 prosenttia poissa miehistä oli sitä mieltä, että he kokevat suurempaa epävarmuutta kuin aikaisemmin vuosina ajatellen ryöstelyä, murhia, jotka ovat lisääntyneet verrattuna edelliseen vuoteen. On selvää havainnoista, joita on tehty selvityksessä, että turvallisuutta ei voida mitata pelkästään sillä, miten monia eh, sotilastaistelijoita, jotka ristutaan aseista, turvallisuus lisääntyy, sotilas, sotilas, turvallisuuden tunne on heikentynyt siviiliväestöryhmissä ja tämä liittyy siihen, että tapahtuu hyökkäyksiä ja kostotoimia. Aseriisunut toimet, niiden tarkoituksena oli saada aikaan 18 kuukautta sitten käynnistettynä rauha tähän päivään mennessä kuitenkin todellisuudessa Edelleenkin äh, naiset ja lapset ennen kaikkea kärsivät äh, huonosta kohtelusta, joka tulee eri tahoilta. Ja tämä vaikuttaa siihen hyvinvointiinsa. Ja käytännössä katsoin armeija turvaa sen, että voidaan äh, vaikuttaa siihen, että siviiliväestön tilanne on heikko. Toisaalta voidaan kuitenkin todeta, että jos on kurinalaisuutta, se heijastuu myöskin sotilaiden toiminnassa ja, ja siinä, miten kansallinen armeija pystyy toimimaan. EUn, joka yhteistyössä Kongon demokraattisen hallituksen kanssa osalta EUn tulisi asettaa sova prioriteetti. Ensinnäkin keskittyä sitten pyritään uudistamaan siinä, että yhteisövaltiot sanoa, mikä niiden turvallisuutta lisäisi. Pyritään lisäämään myöskin äh, sotilaiden äh, palkkaus tai muita etuja. Pyritään lisäämään turvallisuutta ja vastu, kuria ja vastuullisuutta ja sitten annetaan myöskin koulutusta ihmisoikeuskysymyksiä sotilaille. Huolimatta siitä kärsimyksestä, jota yhteisöt ovat kokeneet, on kaksi kolmasosaa Oxfamin haastattelemista on tunnustanut sen, että huono palkka ja huonot olusteet, joka sotilailla on, todennäköisesti ovat tärkein tekijä siinä, että ne käyttäytyvät, sotilaat käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät. Ei kuitenkaan ole mitään perustelua eh, väkilaisessa käyttäytymisessä, kuten, eh, kuten raiskaukset. Mutta kuitenkin eh, tämä vaikuttaa tila vaikuttaa myöskin siihen, miten pitkälti on tarvallista rikollisuutta, joka on laajaa. Upseeri, jota haasteltiin häntä, kysyi, mitä hän voi tehdä tämän pysähtymyksen, jos sotilaalla ei ole mitään mitä syödä. Sotilainen palkka, joka on Jysäk, on käynnistänyt sen kautta on pyritty antamaan huomattavia palkankorotuksia sotilaille tulevina vuosina. Samalla palkkalisalla on poistunut ne sotilaat, jotka ovat kaatuneet, mutta kuitenkin palkkalisäyksen myötäkin palkka on kuitenkin vain hiukan yli yksi dollari päivässä. Jos on viiden hengen perhettä, se tuetaan, jolloin summa on noin 20 senttiä päivää kohti, niin nämä palkat usein jäävät maksamat kuukausien ajan. Se, mitä YKlla on tärkeänä tehtävän, on seurata, miten armeija toimii. Kuitenkin tarvitaan enemmän toimia että saadaan aikaan oikeudenmukaisuutta pitkällä tähtäyksellä. Kongon hallitus, kansainväliset kumppanit, kuten EU, niiden tulisi lisätä toimenpiteitään, saada aikaan lisää vastuutta ja myöskin sotilaspoliisin toiminnan osalta. Anteeksi, että puhutte liian nopeasti, että olette puhuneet myöskin liian pitkään. The third, there's, a, there's just two more recommendations. On vielä kaksi muuta suositusta. Että pyritään tarttumaan niihin kysymyksiin, joilla voidaan pyrkiä vähentämään sotilaan väärinkäytöksiä ja lisäämään siviilin väestön suojelua pitäisi olla tällaisia tarkastuspisteitä pois, joilla ei ole mitään selkeää merkitystä. Ja neljänneksi sotilaiset toimet, joihin harjoittavat sotilasjärjestöt, ajatellen sitä, että pitäisi saada aikaan integraatiota niiden osalta, jotka ovat paineet Ruandaan. Toiminnan jatkuessa Kongon sotilasviranomaisten tulisi selkeästi oppia kunnioittamaan kaikkia niitä, jotka eivät ole sotilaallisia, sotilaista väestöä. Ja Tänä tässä kuussa, kun EU tarkastelee uudistajan rooliaan Kongon tasavallassa, sen tuli kuulla, mitä Kongon kansalaisyhteiskunta toteaa, mitä Kongon siviilit sanovat, miten voidaan lisätä Kongon siviilisten turvallisuutta ja arvo, tukea sen arvo, ihmisarvon säilyttämistä – Tärkeää on, että kansainvälinen yhteisö mukaan ottanut EU antaa tukensa, jotta Kongon demokratiasvalta voi nousta esiin demokraattisena valtiona, joka pystyy itselleen suojel- tukemaan ja niin myöskin suojelemaan väestöään. Uh, uh, Kiitoksia. Sitten Kiera Biskaldi kansainvälisestä kriisiryhmästä. Ja hän on EU-manageri tässä kriisiryhmässä. Olkaa hyvä. First of all, I would like to thank uh, the European Parliament, the Kiitoksia. Haluaisin kiittää parlamenttia ja valiokuntia siitä, että järjestettiin tämä yleinen kuuleminen. Keskityn nyt luonnonvaroihin ja alueelliseen lähestymistapaan, ja tämän jaettu kolmeen osaan. Ensinnäkin ongelma, toinen kansainväliset reaktiot ja sitten kolmanneksi tarkastelemme haasteita tulevaisuudessa. Aluksi täytyy sanoa, että International Crisis Group tällä hetkellä on laatimassa raporttia luonnonvaroista, eli teemme tutkimusta tästä aiheesta, mutta emme ole vielä julkistaneet mitään tästä aiheesta. No tässä alkuvaiheessa luonnonresurssiongelma Maassa on paljon luonnonvaroja, kuten tiedätte. Esimerkiksi paljon wolframia, kultaa, jota käytetään jokapäiväisessä teknologiassa, kuten kännyköissä, tietokoneissa ja videonautumissa, mutta myöskin koruissa. Monet kaivoista, kaivoksista ovat armeijan suojeluksessa – Ja kaivostyöntekijät ovat siviilityöntekijöitä, jotka tekevät työtä erittäin vaikeissa oloissa ja kaivavat näitä mineraaleja käsin. Vuonna 2001 YK loi paneelin, joka liittyi luonnonvarojen käyttöön Kongossa. Ja paneeli laati monia raportteja vuoden 2001-2003 välillä. Ja siellä puhuttiin luonnonvaroista konflikteissa ja siellä puhuttiin monista yrityksistä ja henkilöistä, jotka olivat tässä mukana. Paneelin työ oli tärkeää, kun katsottiin, millaisia yhteyksiä on sodan ja laittoman kaupan välillä ja miten sotilaalliset ryhmät ja ugandalaiset ja ruandalaiset sponsorit yrittävät saada haltuunsa luonnonvaroja näiltä alueilta ja käytävät hyväkseen luonnonvaroja rahoittaakseen omia joukkojaan. Paneelin työ oli tärkeä, koska siinä otettiin esiin yhteys taloudellisen toiminnan, ihmisoikeusrikomusten ja asekaupan välillä. Kauppa toimii Ugandan ja Burundin kannalta 5-8 tonnia vuodessa – ja sen arvo noin 100 miljoonaa dollaria. Ja loppukohde ovat Pohjois-Afrikka, Eurooppa, Etelä-Afrikka ja Kaukoita. Luonnonvarojen laillinen hyödyntäminen lisää konflikteja ja se myöskin vähentää konfliktin poistumisen mahdollisuutta. Ja sillä on erittäin kielteisiä vaikutuksia ja se pahentaa köyhyyttä, se luo väkivaltaa, ja se vahingoittaa luontoa. Ja koska sääntelyä ei ole, kaivostoimintaa harjoitetaan myöskin kansallispuistoissa, vesi saastuu ja trooppiset metsät tuhoutuvat. Vielä tärkeämpää on se, että laiton luonnonvarojen käyttö tekee hyvästä hallinnosta mahdotonta. Laiton mineraalikauppa vastaa Afganistanin huumekauppaa. Siihen liittyy paljon rahaa joten se lisää korruptiota hallituksessa ja hallinnossa ja luo rinnakkaistalouden, joka on paljon kannattavampaa kuin muodollinen talous. Se on suurin este millekään pyrkimyksille rakentaa valtiota. Haluaisin vielä korostaa, että luonnonvarojen laiton käyttö liittyy sotaan rikollisuuteen ja kansainväliseen talouteen. Ja kaikki tahot ovat mukana mineraalikaupassa. Tämä ei liity pelkästään sotilaisiin tai kapinallisiin. Kaikki nämä osapuolet ovat mukana laittomassa kaupassa. Sitten toinen osa esitystäni. Katson vähän näitä kansainvälisiä reaktioita. Kansainväliset reaktiot luonnonvaran laittomaan kauppaan on ollut hyvin erilaista. Ensinnäkin YK on lähestymistapa sanktiot kauppiaita kohtaan, mutta ei tule kauppaa kohtaan. Boikottointi kohdistuu kauppiaisiin, jotka harjoittavat tätä laitonta kauppaa. Esimerkiksi viisumita ei ole myönnetty ja varoja on jäädytetty paneeli on nimennyt hallituksen virkamiehiä, sotilaita ja heidän perheitään, jotka ovat vastuussa laittomasta kaupasta. Siellä on myöskin yli 50 yrityksen nimet mainittu, jotka rikkovat monenvälisen kaupan sääntöjä. Ja paneeli luetteli yritykset, jotka ovat Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Kiinassa, Israelissa, Espanjassa ja Britanniassa, Yhdysvalloissa. Ja nämä, näiden väitettiin olevan mukana laittomassa asekaupassa. YK on turvallisuusneuvosto on hyväksynyt päätöslauselman ja EU on hyväksynyt yhteisen kannan vuonna 2008, jossa puhutaan asekauppasaarosta ja varojen jäädyttämisestä ja henkilöistä, jotka ovat tukeneet laittomia aseistettuja joukkoja Kongossa. Sanktioita ei naapurimaissa juurikaan panna täytäntöön, eikä myöskään Aasiassa ja Euroopassa, Yhdysvalloissa. Ja toinen lähestymistapa oli kaupan deformalisointi. Se on bisnesmyönteisempi lähestymistapa ja tarkoituksena on vahvistaa valvontaa kaivostoiminnan suhteen. Ja me myöskin kaivosten saamista pois armeijan hallusta. Mutta kaikki tämä riippuu hallituksen hyvästä tahdosta ja tällä hetkellä sitä ei juurikaan löydy. Sitten kolmas lähestymistapa. Tätä on noudatettu erityisesti Yhdysvalloissa. Eli tässä on parannettu mineraalin jäljitettävyyttä, jotta voidaan todistaa niiden alkuperä ja kieltää ne, jotka tulevat ase- aseistettujen joukkojen valvomilta alueilta. Yrityksiä tulee painostaa, jotta ne eivät käytä näitä konfliktimineraaleja name ja shame toimintatapaa käyttäen – Yhdysvalloissa kongressissa yhtä tällaista tapausta juuri käsitellään, mutta myöskin on strateginen suunnitelma. Anteeksi, täytyy sanoa, että te olette puhuneet jo kahdeksan minuuttia ja te olette varmaan vasta toisessa osassa, eli meille ei ole sitten aikaa enää keskustelulle, jos te jatkatte liian pitkään. Uh, ja sitten Yhdysvaltojen osalta konfliktimineraalien strateginen suunnitelma on hyväksytty maaliskuussa ulkoministeriössä. Ongelmat liittyvät kartoituksen puuttumiseen näistä kaivosalueista ja myöskin se, että nämä ovat armeijan valvonnassa. Sitten haasteet. Kansainvälinen yhteisö – on keskusteltu siitä, mitä tulisi tehdä. Ongelma on se, että ei ole keskusteltu siitä, mitä on mahdollista tehdä pitkällä aikavälillä. Me katsomme, että on kaksi ongelmallista asiaa. Ensinnäkin koordinoinnin puute. Tiede, kansainväliset järjestöt tekevät työtä näiden asioiden parissa omista näkökulmistaan. Mitään koordinointia ei ole. Ja täytyy myöskin miettiä, ovatko nämä lähestystavat yhteen sopivia. Yhdysvallat nyt on kaikkein edistyneen näissä kysymyksissä, ja EUn pitäisi noudattaa Yhdysvaltojen esimerkkiä. Ja myöskin poliittinen realismi on tärkeää. Mineraalikauppa on alueellista ja siksi alueellinen ratkaisu on tarpeen. Tämä on erittäin ongelmallista, koska mineraalikauppa on sisäistä kaup- se on kansainvälistä kauppaa eikä alueellista. Anteeksi, montako minuuttia teillä vielä on? Uh, ja toinen ongelma liittyy poliittisen halun puutteeseen suurten järvien alueella ja hallituksessa. Kiitoksia. No niin, sitten voimme aloittaa keskustelun. Chanak on pyytänyt puheenvuoroa. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin tilanne Kongon demokraattisessa vallassa on hyvin huolestuttava. Osallistuin keskustelun Strasbourgissa viime täysistunnolla aikana, kun puhuttiin tämän ihmisoikeuksien puolustajan murhasta. Kysyisin Rova Biskallilta. Hän tarttui tähän kysymykseen esityksessään. Asia, josta olen puhunut useampaan otteeseen. Ajattelen Kimberlin äh, prosessia ja näitä mustia timantteja. Tarvitaisinko laajempi käsite kuin pelkästään timantilla käytävä kauppa, että puhuttaisiin sellaisista tuotteista kuin esimerkiksi kupari tietyistä, tietyiltä alueilta Afrikassa, jossa on väkivaltaisuuksia, joita tekee säännöllinen, harjoittaa säännöllinen armeija ja puolisotilalliset ryhmät, ja jossa on monia syytöksiä siitä, että vakavaa korruptiota ja, ja puhuttiin plutokratiasta silloin, kun Vuto oli maassa hallinnassa, hallis, vallassa Kongossa. Miten tämä Kimberley-prosessi eh, tämä uusi komitea, jonka komissio saisi aikaan, jotka voisivat sertifioida, mikä on näiden kivenäisten erilaisten tuotteiden lähtökohta, jotka tulevat kaivuksilta ja erinäisiltä alueilta, joissa todistetaan siitä, että voitto todellakin menisi korruption hyväksi tai edelleenkin ihmisoikeusrikkomuksiin. Um, Kiitoksia. Sain kuulla, että Euroopan parlamentti on hyväksynyt hyvän päätöslauselman liittyen luonnonvarojen laittomaan käyttöön Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja olemme pyytäneet, että jäsenvaltiot tutkisivat EUn yrityksiä, jotka on mainittu YK raportissa vuodelta 2002-2003. Sitten Görens. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Olin aika vaikuttunut näistä kolmesta alustuksesta, jotka juuri kuulimme, ja erityisesti se tämä reaktio, josta ensimmäinen puhuja kertoi. Aina kun tapahtuu rikoksia, me vaadimme, että perustettaisiin kansainvälinen riippumaton tutkimuskomitea. Se ei ole kovin perästä, koska aina kun tapahtuu jotain tällaista, me, meillä on tämä sama vaatimus. Ja tämä vaatimus Se tehdään usein ja se johtaa siihen, että siitä alkaa tulla vähän tehoton. Jos ajatellaan tätä artikla 8 kotonun sopimuksesta, eikö meillä voisi olla ennaltaehkäisevä mekanismi, jonka, joka hyväksyttäisiin kaikissa AKT-maissa ja sovittaisiin siitä, että perustetaan kansainvälinen riippumaton tutkimuskomitea – Eli hyväksymme tämän periaatteen. Ja heti kun tällainen välikohtaus sattuu, niin sitten tämä tutkimuskomitea voisi ryhtyä toimeen. Eikö näin voitaisiin toimia tämän artiklan kahdeksan nojalla? No sitten, kun ajatellaan vielä kotonun sopimusta, EU on painostanut hyvin paljon Afrikan maita erityisesti, jotta siellä hyväksyttäisiin periaate, joka liittyy kansalaisyhteiskunnan edistämiseen ja yksityisen sektorin edistämiseen. Te aivan oikein vaaditte, ja olemme tästä varmaan yksimielisiä, että on tärkeää, että on hyvin valppaana oleva kansalaisyhteiskunta, joka pystyy tekemään työtään, ja tämä periaate on jo hyväksytty AKT-maissa. Ja olin itse mukana vuonna 2000, kun tästä ongelmasta puhuttiin AKT-maiden kanssa, ja Afrikka-osa on se, joka vastusti tätä vaatimusta, mutta lopuksi sekin, sielläkin hyväksyttiin tämä vaatimus. Sitten yksityisen sektorin edistäminen. Tämä ei liity pelkästään rikkauksien maastavientiin, vaan tämä liittyy myöskin eettisiin perusperiaatteisiin. Haluaisin, että voisimme EUna puhua ja erityisesti valikuntana puhua siitä, miten saataisiin vähän lisää sisältöä näihin sääntöihin yksityisen sektorin edistäminen tällä tavalla, josta juuri puhuin, on jättänyt paljon toimimisen varaa. Tiedän, että komissio on ryhtynyt erilaisiin hankkeisiin näissä kysymyksissä, mutta ei nyt voida sanoa, että ne olisivat kovin pitkälle vietyjä. Eli tässä on nyt kolme huomiota, jotka halusin nyt esittää kolmelle puhujalle ja myöskin kollegoille. Kiitoksia. Again, Mr. you're making a very good proposal. Nämä on hyvä ehdotus liittyen tähän kotonosopimuksen artiklaan 8. Ja ehkä AKT-EU-kokous olisi oikea paikka ottaa tämä kysymys esille, mitä tulee näihin riippumattomiin kansainvälisiin tutkimuskomiteoihin, mutta täytyy pitää tämä mielessä, koska tietysti me vaadimme tätä kaikissa tapauksissa ja joskus ei kuulosta enää kovin ainutlaatuiselta, vaikka se onkin aivan oikea asia pyytää. Ja sitten seuraavaksi Gomez. Thank you, Madam Chairperson. Uh... Kiitos puheenjohtaja. Kongon demokratian samanlainen tapaus on hyvin turhauttava. Olen seurannut tilannetta jo pitkään. Vuonna 2006 meillä oli vaalitarkkailumissio, jossa pyrimme auttamaan vaalijärjestelyssä vaalien tarkkailijana, jolla pyrimme arvioimaan näitä toimia. Johtopäätökseni on, kaikki mitä on tehty Kongon demokraattisessa tasavallassa on ollut vain puoliksi vakaumuksessa tehtyä on ollut sellaisia ihmisiä, jotka ovat olleet kiinnostuneet asioista ja sellaisia, jotka ovat olleet kiinnostuneet yhtään siitä, mitä siellä tapahtuu. Meillä on valtaisia summia rahoja Euroopan jotka on nostettu demokratian tasavallalle, mutta ihmiset, jotka toimivat ihmisoikeuksien puolesta, kuten herra Mukula ovat todenneet, eivät ole saaneet lainkaan vareneista. Ihmisoikeuskansanjärjestöt eivät saa tukea herra Mukulan esittämän lausunnon mukaan. Ja huolimatta siitä, että Gottschalk puhui siitä, että todellakin on hyviä tuloksia, joita missiosta on syntynyt, olemme kuitenkin voineet todeta, että ajatellen rahoituksia ja humania resursseja, joita tarvitaan, niitä ei ole riittävästi. Ja ajatellen toisia tarpeellinen vaikutus on siis rajallista, vaikka se on relevanttia ja myönteistä, se on kuitenkin rajallista. On puhuttu myös siitä, miten pitäisi uudistaa turvallisuuden aluetta – mutta kysymys on laajemmassa kysymyksessä. Kysymys on kokonaisesta itsellisestä kapasiteetin rakentamisesta, kapasiteettia, jota ei ole olemassa. Tarvitaan vakavampia ponnisteluja, jos halutaan saada aikaan todellista merkityksellistä tulosta. Ja tällä hetkellä minusta meidän toimintamme ei, sillä ei ole mitään erityistä merkitystä. olemassa myöskin huomattavia ristiriitoja. Ajattelen sitä, että ihmisiä pitäisi suojella. He eivät kuitenkaan saa suojelua. Ja siksi tapahtuu Muun herra Jebejan murhe ja eräiden muidenkin murhia on tapahtunut. Ja ajatellen Postonga eh, Randan tapausta, uskoakseni kun demokratiassa valta tulisi siitä tämä tapaus kanssa rikos, rikostumistumeista, mutta siitä siellä ei tapahtunut mitään. Kongon demokratiassa valta ei kuitenkaan luovuta häntä. Kansainvälinen rikostumistuminen itse asiassa on eh, korottanut halutaan leimassa Siis kukaan ei puhu tästä. En saanut tästä tietoa ennen kuin olin Kampalassa äskettäin äh, AKTn seurantakokouksessa. Niin, naisten tilanne, kuten on mainittu, suurten järvien alueella on katastrofi. Meillä on lukuisia kuulemisia, kuten tämä. On lukuisia upeita päätösosmia, niin kuin se, joka äskettäin hyväksyttiin Chevejasta, mutta niillä oli merkitystä. AKT-vuoropuhelu. Se on aika heikkoa tässä mielessä. Puhutaan artiklasta 8, mutta se puhutaan artiklasta 96, jota ei ole käytetty on hyvin vähän, mitä on tapahtunut, ajatellen ennen kaikkea Kongon demokraattista tasavaltaa. Joten minä uskon, että ratkaiseva kysymys turvallisuussektorin reformin ohella, joka on pitkän tähtäyksen uudistushanke, on kysymys luonnonvaroista. Mutta siinäkin kysymyksessä kaikki jäsenet AKT-kokouksessa Papua Uusi-Guinea 2008 monet meistä ottivat kysymyksen esille ja ehdottivat, että saataisiin jokin aloite, jolla vaadittaisiin ne yhtiöt, name and shame, periaatteella eurooppalaiset kansainväliset, jotka ovat välittömästi mukana luonnonvarojen väärinkäytössä ja rahoittavat näitä sotilaallisia ryhmiä. Siis saavat aikaan tämän väkivallan noidankehän, joka liittyy luonnonvarojen mineraalien hyödyntämiseen. Ja reaktio oli raivostuttava, en sitä koskaan. Komission jäsen, joka vastasi asiasta tuolloin, kehitysasioista siis, niin, niin näin minusta pitäisi tehdä. Rova Viskaldi oli oikeassa. Meidän pitää seurata, mitä amerikkalaiset tekevät tässä mielessä – ehdottaisinkin, että tuloksena tästä kuulemisesta niin ei ole mitään järkeä hyväksyä lisää päätösasemia, Niitä syntyy paljon, kukaan ei kuitenkaan piittaa niistä. Ehkä on parempi, että jos me järjestäisimme mission Kongoon, tarvitsisimme erityisesti kahta kysymystä. Ensinnäkin seksuaalista väkivaltaa suurten järvien alueella, jossa naiset ovat erityisesti sen kohteena – ja toiseksi luonnonvaroja. Ja miettien konkreettisia tapoja. Me emme tietenkään ruveta tässä nyt uudestaan keksimään pyörää, mutta pitäisi name ja shame niitä, jotka ovat tämän kysymyksen ytimessä. Haluaisin käyttää nyt tilaisuutta myös kysyäkseni luvan Piskallilta. Voisiko hän kertoa meille jotakin Kiinan roolista Kongon demokraattisessa tasavallassa, koska uksukaakseni kaikkein järkyttävimpiä asioita on se, että Kiina pyrkii hyödyntämään mineraalivaroja ja se voisi toimittaa vastineeksi sellaisia tuotteita, jotka ovat hyödyksi Kongon yhteiskunnalle ja sen kehitykselle, mutta on ymmärtänyt kuitenkin, että Kiinan toiminta on, sopimus on järkyttävä, koska siitä lähdetään liikkeelle, että Kongolla on kapasiteetti sillä ei ole kapasiteetti määritellä, mihin koulut rakennetaan, tiet rakennetaan. Ja on uskomatonta, että valitsee valtava hiljaisuus, ei pelkästään maailmanpankin taholta, vaan kaikkien taholta mukaan ottana me tästä sopimuksesta, joka on näin kielteinen. Ja itse asiassa äh, toistaa äh, tällaisen siirtomaa riiston mallia, jossa meillä eurooppalaisilla on paljon vastuuta kannettavana. Thank you, Mrs. Gomez, very much for... Kiitoksia näistä tiedoista ja analyyseistä. Meidän täytyy pitää mielessä tämä ehdotus liittyen tähän missioon ja näihin tiimeihin seksuaalinen väkivalta naisia kohtaan ja sitten luonnon resurssikysymykset. Ihmisoikeusaktivistien kysymys on myöskin aina toimintamme keskiössä. Ja se, mitä nyt tapahtuu, vaikuttaa hyvin huolestuttavalta. Olemme saaneet kuulla, että Jebajan ja hänen kollegansa perheet ovat nyt uhattuina, jos nyt olen oikein käsittänyt. Sitten Domskis ja sitten pyytäisin, että komissio käyttää puheenvuoron. Domskis, olkaa hyvä. colleagues, just a remark. Niin, kollegat, olen nyt kuunnellut näitä huolestuttavia tietoja ja haluaisin nyt todeta jotain. Olen seurannut tätä akateemista keskustelua näistä systemaattisista raiskauksista Kongossa. Ja huolestuttavaa on se, että jotkut akateemikot määrittelevät tämän lähes kulttuuriseksi kysymykseksi. Että tällainen kulttuurirelativismi, joka on aivan järkyttävää ja mahdotonta hyväksyä. Tämä muistuttaa, että meidän täytyy miettiä enemmän, mitä tapahtuu Kongossa. Ja kyllä ymmärrän, että kun ihmisarvo kärsii, on hyvin vaikea tehdä eroa eri aspektien välille tämän ilmiön suhteen. Ja kuitenkaan missään maailmassa naisten elämähenki ei ole niin uhattuna kuin Kongon demokraattisessa tasavallassa. Ja siksi tällainen raivoisa naisen vastaisuus vaatii nyt toimintaa ja uudenlaista kielenkäyttöä. Meidän täytyy miettiä uudenlaista kielenkäyttöä ja määritelmää, koska joskus sanamme vaikuttaa täysin kuluneilta ja täysin tehottomilta, kun puutumme tähän ilmiön. Jos puhumme seksuaalisesta väkivallasta, niin sitten usein puhut, ajatellaan jotain täysin kasvotonta, eikä pystytä kuvailemaan sitä, mitä oikeasti tapahtuu. Eli meillä pitäisi olla kunnollista kielenkäyttöä, oikeanlaisia termejä, kun käsittelemme näitä hirvittäviä väkivallan muotoja, jo sanaiselta riistetään ihmisarvo Kongossa. Ja tämä jo lähestyy kansanmurhaa, systemaattista tuhoa, kun ajatellaan naisten elämää ja ihmisarvoa. Eli haluaisin miettiä tätä uudenlaista näkökulmaa ja meidän pitäisi tehdä tämän suhteen jotain. Ehkä tämä on nyt ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun naiset on lähes tuhottu fyysisesti ja moraalisesti ja meidän täytyy miettiä tätä tilannetta hyvin tarkkaan. Kiitoksia, Domskis. Ja sitten komissio saa puheenvuoron. Elisabeth Tisson kehityksen pääosaston johtajan paikalle, eli Tisso on teillä puheenvuoro, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Je vous... Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun nyt ihan lyhyesti ja vastaan tiettyihin puheenvuoroihin. On selvää, että ihmisoikeudet ovat EUn perusarvoja ja ne ovat EUn toiminnan ytimessä erityisesti kun se on yhteydessä muihin maihin. Ja Kongon ihmisoikeustilanne on tietysti hyvin vakava. Ja muistamme, mitä on tapahtunut ja mitä tapahtuu edelleen. Ja maassa on hyvin paljon seksuaalista väkivaltaa, lapsisotilaita, ihmisoikeusaktivisteja, toimittajia murhataan. Näiden ongelmien edessä meidän täytyy nyt tiedottaa kansalaisia ja miettiä painopistealueita ja poliitikkojen asemaa, mutta myöskin eurooppalaisia kumppaneita tässä maassa. Meidän täytyy miettiä, miten voidaan toimia kansalaisyhteiskunnassa, joka toiminnallaan voisi saada aikaan muutoksia, erityisesti silloin, kun viranomaisten toiminta on tehokonta tai olematonta. Meidän pitäisi myöskin tukea Kongon parlamenttia. Myöskin meidän täytyy antaa tukemme uhreille, olivat he missä hyvänsä. Ja ihmisoikeudet ovat universaaleja ja ne koskevat kaikkia. Kongon demokraattisessa tasavallassa EU ja jäsenvaltiot ovat valppaina tilanteen suhteen ja toivat yhdessä tilanteen seurannassa. Ja mitä tulee kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön suosituksiin, haluaisin todeta, että ihmisoikeudet ovat merkittävässä roolissa poliittisessa vuoropuhelussa, jota me todellakin artiklan 8 kautta haluamme syventää enemmän ja vahvistaa. Vaikka näitä kysymyksiä on jo käsitelty, meidän täytyy kuitenkin vahvistaa tätä aspektia käydessämme vuoropuhelua. Sitten kansalaisyhteiskunnan suhteen sanoisin, että komissio tekee yhteistyötä myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa erilaisten rahastojen kautta. Ja viimeisen viiden vuoden aikana meillä on ollut 50 kumppanuussuhdetta eri järjestöjen kanssa kaikkialla maassa liittyvät koulutukseen, uhrien tukemiseen, katulasten auttamiseen, median vahvistamiseen, paikallisyhteisöihin ja yritämme antaa konkreettista tukea eri ongelmien suhteen. Jotta voimme varmistaa, että saadaan kestävää kehitystä, meidän pitää myöskin ymmärtää näiden ongelmien konteksti, jotta voimme havaita prioriteetit ja erilaiset toimet. Ihmisoikeustilanne Kongossa liittyy hyvin pitkään väkivaltaiseen jaksoon ja oikeusvaltion romahtamiseen, joka on leimaa antavaa tämän maan lähihistorialle. Ja vaikka jonkinlaista edistystä on tapahtunut, joissain osissa maata tilan erittäin kurja. Alueellisten sotien ja poliittisen murroksen jälkeen maassa on edelleen paljon esteitä, jotka eivät ole ratkaistavissa lyhyellä aikavälillä. Ja ihmisoikeudet vaativat poliittista tahtoa, mutta myöskin oikeuksien noudattamista, ja tässä on vielä paljon tekemistä. Myöskin on paljon puutteita valtiossa ja hallinnossa, ja monilla alueilla toiminta on riittämätöntä ja aiheuttaa epävarmuutta, mutta myöskin rankaisemattomuus on edelleen olemassa ponnistelusta huolimatta. Ja Kongon oikeusjärjestelmä on puutteellinen, ei pelkästään oikeuden suhteen, vaan myöskin mitä tulee oikeuden saamiseen, johon kaikilla kansalaisilla on oikeus. Rikosjärjestelmä, poliisi ja oikeusjärjestelmä pitäisi uudistaa ja myöskin vankilajärjestelmä. Konfliktien sitkeys on johtanut erittäin hankalaan tilanteeseen armeijassa, jossa tapahtuu hitaasti edistystä, ja meidän pitäisi ehdottomasti palauttaa oikeusvaltio. Komissio ja EU ovat kiinnittäneet huomiota näihin asioihin jo pitkään, ja Kongon demokraattinen tasavalta on löytänyt konstruktiivisen kumppanin. Meidän ei pidä ainoastaan puuttua näihin puutteisiin, vaan meidän pitää myöskin palauttaa oikeusvaltio ja rakentaa valtiota eteenpäin. EUn ja Kongon pitää toimia kohdennetusti ja meidän täytyy myöskin tukea sitä, että konfliktit saadaan päättymään, koska kaikki oikeudet muuten ovat kestämättömiä. Ja meidän täytyy miettiä näiden ongelmien perussyitä. Myöskin mitä tulee painopistealueisiin uuden rakentamisessa. EUn on niihinkin vaikuttanut ja fyysisen jälleenrakentamisen lisäksi me haluamme palauttaa maahan oikeusvaltioperiaatteen, kunnollisen oikeusjärjestelmän ja poliisin. Ja vuosi 2004 komissio on satoja miljoonia euroja ja käynnistänyt monia hankkeita poliisi- ja oikeusjärjestelmässä, ja ne ovat hiukan aiheuttaneet muutoksia ja uudistuksia maassa, esimerkiksi tulee oikeusjärjestelmän uudistamiseen, tuomioistuimien kokoonpanoon, uhrien tukeen, institutionaalisen tukeen, oikeudellisen ja poliisihenkilöstön kouluttamiseen. Ja myöskin jäsenvaltiot ovat tehneet erilaisia hankkeita. Ja yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan puitteissa myöskin on käynnistetty hankkeita ja olemme antaneet integroitua tukea turvallisuussektorille. Meidän täytyy korostaa, kuinka suuria haasteita Kongon demokraattisessa tasavallassa on. Anteeksi. Olen jälleen kuullut, että tulkkaus ei oikein toimi, koska puhutte niin nopeasti. Eli puhukaa hitaammin. On parempi, jos te ette lue paperista suoraan. Niin anteeksi, puhun nyt sitten hitaammin. Kaikki ponnistelut liittyvät siihen, mitä jäsenvaltiot ovat jo tehneet yhteisen ulkoturvallisuuspolitiikan alalta. Ja tarkoituksena on antaa integroitua eurooppalaista tukea turvallisuussektorille. Puhuin aikaisemmin komission antamasta tuesta, mitä tulee oikeuden palauttamiseen Kongoon. Tämä ei ole mikään poliittinen edellytys, mutta meidän täytyy korostaa, kuinka paljon haasteita Kongon demokratista tasavallassa vielä on. Ja kansainvälisen yhteisön pitää myöskin kiinnittää huomiota eri vastuualueisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, Mrs. Kiitoksia, Tisson. Minä juuri muistutettiin, että kun ulkoministeri Klingon kävi Kongossa viime vuonna, hän antoi 70 miljoonaa seksuaalisen väkivallan torjumiseen, jota hän kutsui pahuudeksi puhtaassa muodossa. Ja tässä hankkeessa Yhdysvaltojen hallitus kouluttaa lääkäreitä, antaa uhreille videokameroita, joita he voivat nauhoittaa tätä väkivaltaa. Eli en tiedä, onko EU nyt näin ruohonjuuritasolla tämän ongelman kitkemisessä ja AKT EUn parlamentaarisen kokouksen pitäisi myöskin keskustella tästä. Ja, ja Michel kehitysyhteistyön valiokunnasta on sitten myöskin tässä kokouksessa varapuheenjohtajana. Eli voisimme ottaa hänen yhteyttä ja pyytää, että keskusteluun otetaan mukaan enemmän ihmisoikeuskysymyksiä. Ja kehitysyhteistyövalikunnan kanssa voimme tietysti tehdä yhteistyötä. Sitten haluaisiko joku näistä kolmesta puhujasta vastata kysymyksiin tai kommentoida lyhyesti? Teillä on muutama minuutti kullakin. Eli Mukula, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia arvoisille parlamentin jäsenille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Olemme täysin samaa mieltä siitä, että me tuomitsemme tapahtumat ja haluaisimme tutkimuskomitean, mutta konkreettisesti paikan päällä nämä suuntaviivat, jotka liittyvät ihmisoikeuksien puolustamiseen, eivät tule täytäntöön pannuiksi tyydyttävällä tavalla. Edistystä ei ole tapahtunut ei ole poliittista tukea ihmisoikeusaktivistien suojelemiseksi, jotka ovat suurimmassa vaarassa. Ja myöskään ei tueta järjestöjä, jotka ovat riippumattomimpia ja jotka siksi ovat myöskin hauraimpia ja jotka ovat kaikkein eniten alttiita tukahduttamiselle. Ja mitä tulee poliittiseen vuoropuheluun, komissio on sanonut, että vuoropuhelua käydään ja niin edelleen. Mutta me emme sitä kuitenkaan näe, me emme sitä tunne paikan päällä. Kuka tällä hetkellä voi sanoa milloin ja missä on sitten seuraava vuoropuhelu artiklan 8 nojalla? millainen esityslista siellä on, mitä viranomaiset vastaavat, eivät pelkästään Kongon ihmisoikeusjärjestöt, jotka toimivat vastavoimana ja jotka pyrkivät ihmisoikeustilanteen vahvistamiseen. Me emme ole saaneet tietoa, me emme tiedä tästä mitään, meitä ei kuulla. No tietysti puhutaan kansalaisyhteiskunnasta, joka ei ole taistelualueella parantamassa ihmisoikeustilannetta. Mehän kaikki tiedämme, ja haluaisin todeta vielä itsekin, että olen kokenut tämän tilanteen itse, e, koen tätä edelleen, meitä ei kuulla. No sitten missio, kyllä, mutta ei pelkästään naisiin kohdistuvan väkivallan suhteen. Se on tietysti meistäkin erittäin huolestuttava aihe, eikä pelkästään liittyen luonnonvaroihin, mutta myöskin liittyen siihen, miten eurooppalaista politiikkaa on sovellettu paikan päällä. No sitten Domskin kommentteihin. Naiset ovat ensimmäisiä väkivallan ja rankaisemattomuuden uhreja. Tämän me tiedämme ja tämän parissa teemme työtä. Ja sitten tämä kulttuurirelativismi. Nyt on käynnistetty ennalta ehkäisy- ja tiedotuskampanjoita. Eli puheenjohtaja, tässä se mitä nyt voin sanoa vastaukseksi näihin huomautuksiin näiden puheenvuorojen jälkeen. Niin nämä ovat erittäin arvokkaita asioita meille tietää. Ja voin luvata, että tämän kuulemisen jälkeen otan yhteyttä suurlähettiläiseen ja aion myöskin lähettää kirjan EUn valtuuskunnalle Kongoon jotta yhteydet kansalaisyhteiskuntaan ja ihmisoikeusaktivisteihin paranevat. Koska se, mitä juuri kerroitte, osoittaa, että tällaista linkkiä ei ole. Ja no sitten ehkä tässä vaiheessa komissio voisi katsoa, että nämä ihan kohtuulliset ehdotukset ja vaatimukset, jotka Mukuli esitti, pantaisin täytäntöön. Hän vain haluaisi, että olisi tehokkaampaa täytäntöönpanoa, mitä tulee näihin EUn ihmisoikeusaktivisteihin liittyviin suuntaviivoihin. Ja hän pyytää, että Euroopan unioni ja jäsenvaltioiden diplomaattiset valtuuskunnat Kinshasassa järjestäisivät kiireellisen kokouksen ihmisoikeusaktivistien ja viranomaisten välillä. Näin voitaisiin määritellä ja havaita mekanisme, hälytysmekanismeja liittyen ihmisoikeusaktivistien suojelemiseen. Eli onko tätä mahdollisuutta panna täytäntöön? Kiitoksia puheenjohtaja. Me olemme vähitellen täytäntöön panemassa EUn suuntaviivoja, jotka liittyvät ihmisoikeusaktivistien suojeluun. Paikallinen strategia laadittiin maaliskuussa. Siinä on erilaisia mekanismeja. Ihmisoikeuspiste, joka on ihmisoikeusaktivistien ja EUn sulhettelyn välinen kontaktipiste ja myöskin, jos tulee oikeudellisia ongelmia, suurlähettyiset tarkkailevat niitä. Kansallisjärjestöt käyvät paikalla säännöllisesti ja tietysti tätä täytyy parantaa. Tämän otettu käyttöön maaliskuussa ja tätä tehdään koordinoinnissa YK edustajien kanssa paikan päällä ja me olemme hyvin pitkään tehneet yhteistyötä YK kanssa Kongossa ihmisoikeuskysymyksissä. No sitten tämä artikla 8, poliittinen vuoropuhelu, on suuntavivoja liittyen tähän artiklaan, ja meidän voimme noudattaa sitä joustavasti, ja olen samaa mieltä siitä, että meidän pitäisi enemmän kuulla ihmisoikeusjärjestöjä ennen kuin käydään poliittista vuoropuhelua. Meidän pitää myöskin vahvistaa poliittista vuoropuhelua artikla 8, mutta täytyy myöskin pitää mielessä, että poliittista vuoropuhelua pitää käydä myöskin viranomaisten kanssa. Ja meidän on saatava aikaan esityslista, jonka myöskin viranomaiset hyväksyvät. Kiitoksia puheenjohtaja. As a follow-up question, uh... Sitten jatkokysymyksenä olisi mielenkiintoista tietää, että tämä paikallinen strategia niin tämä paikallinen strategia on hyväksytty maaliskuussa, mutta Voidaanko se nähdä ja ovatko kansalaisjärjestöt nähneet sen vaikutuksen? Oui, euh, Madame la Présidente, comme vous le savez, donc... Niin puheenjohtaja. Espanjan puheenjohtajakaudella me edistimme hyvin paljon täytäntöönpanoa näiden suuntavivojen suhteen. Eli kaikki valtuuskunnat ja missiot ja jäsenvaltioiden suurlähetystöt. Eli meillä on tämä paikallinen strategia suuntaviivojen täytäntöön panemiseksi. Ja mitä tulee tähän julkisuuteen, jäsenvaltiot ovat päättäneet, että puhuttaisiin maista, joissa tämä strategia on olemassa. Vielä ei ole tehty ei ole julistettu, julkistettu tätä strategiaa selkeistä syistä. On hyvin vaikeita maita, joissa on puhuttu tämän strategian sisällöstä viranomaisten tai muiden ryhmittymien suhteen, jotka ovat hyvin hankalia ihmisoikeusaktivistien ja heidän suojelemisensa kannalta. Eli emme mainosta tämän strategian sisältöä, koska haluamme suojella ihmisoikeusaktivisteja – mutta me haluamme kuitenkin tehdä selväksi sen, että tämä on jo olemassa. Se on tärkeää viesti välittää näiden maiden hallitukselle. Eh, Tietysti me tiedämme, että täytyy suojella ihmisoikeusaktivisteja, emmekä pyydä, että julkistettaisiin tietoa, joka voisi vahingoittaa tärkeitä etuja tämän paikallistrategian osalta. Mutta jossain vaiheessa täytyy katsoa, että ainakin jotkut elementit ovat julkisia. Ja meillähän on asetus asiakirjojen saatavuuden suhteen. Eli varmasti pitäisi joskus testata, eli kuinka tehokkaasti, nä, kuinka julkisia nämä alueelliset strategiat ovat. Ja on selkeitä sääntöjä siitä, mitä asioita ei tule julkistaa. Sitten vielä teillä oli kysymys. Olkaa hyvä. Kiitos, sain puheenvuoron vielä kerran. Aivan lyhyesti pari kommenttia tässä täsmällisemmistä kysymystä, jotka liittyvät Kimbelin äh, prosessiin ja Kiinan rooliin. Palaan äh, henkilökohtaisesti jotan yhteyttä äh, parlamentin jäsenen niin paikan päällä toimiva analyytikko ja saadakseni paremmin palautetta. Minä sanoisin yleisesti, että mikä tahansa ratkaisu, joka liittyy luonnonvarojen laittomaan hyödyntämiseen, pitäisi tarkistaa poliittiselta kannalta – ja se merkitsee sitä, että mikä ratkaisu tahansa, sen tulisi perustua tällaiseen arvioon, mutta pitäisi kuitenkin tarkistaa poliittisessa mielessä katsoen, onko se poliittisesti toteutettavissa oleva, esimerkiksi Kongon tasavallassa. Tämä koskee luonnonvaroja, mutta se on myöskin läksy, joka on opittu turvallisuussektorilta ja sen uudistamisesta ja siitä saadusta kokemuksista. Tämä laiton ö, talous on osoitus sitä, miten hallitus ei pysty panemaan toimeen kansainvälisiä säädöksiä ja kauppa ja talous, jo, kauppa, jota johon liittyy tällaista laitonta liiketoimintaa, kukoistaa enemmän kuin laillinen muodollinen talous. Ja siitä saavat hyötyä kaikki konfliktin osapuolet. Ajatellaan jotakin kommentteja, joita on tehty, jotka liittyvät poliittiseen vuoropuheluun ja artiklaan kahdeksan. Voisi olla mielenkiintoista katsoa, kaikki, ajatellen tätä kauppankäyntiä luonnonvaroilla, voitaisiinko se sisällyttää poliittiseen vuoropuheluun artiklan kahdeksan puitteissa, koska tavallaan ratkaisu, hanke tai politiikka, josta EU päättäisi, voisi, voitaisiin tarkistaa siinä mielessä, miten se sopeutuu maan poliittiseen todellisuuteen. Mrs. Biscaldi for this. Kiitoksia näistä erinomaisista ehdotuksista. Gottschalk, haluatko vielä käyttää puheenvuoron? Uh, yes, thank you. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan nopea kommentti. Ymmärrän, että, että käytin paljon tilastoja esityksessäni ja niitä saattaa olla hyvin mm, vaikea välittää eteenpäin, kun puhun nopeasti. Vielä anteeksi pyyntö siitä, mutta yksi raporttimme sisältyy asiakirjoihin, joita tänään oli tarkoitus antaa täällä. Ja toinen raportti, äskettäinen raportti, joka koskee naisia ja lapsia, ennen kaikkea kivun alueella, tullaan julkaisemaan ensi viikolla, joten voitte silloin paremmin nähdä näitä täsmällisempiä tilastoja samoin kuin suosituksia. Ja sitten toinen nopea kommentti olen yhtä mieltä niistä kommenteista, joita Rova Gomes esitti liittyen YSAP-missioon. Ajattelen sitä, miten antaa resursseja. Niiden pitäisi olla asianmukaista ajatella sitä, miten valtaisa tehtävä on mittasuhteiltaan. Jos ajatellaan sitä, mitä on saavutettu huolimatta siitä, että varat resurssit ovat olleet vähäisiä, on osoittaa, sen, että ne ihmiset, jotka paikan päällä ovat toimineet todella hyvin, mutta kun nyt keskustellaan heidän mandaatistaan, on hyvin tärkeää tarkastella uudestaan sitoumusta, joka jäsenvaltioilla on sillä, että voidaan varmistaa se, että ihmiset, jotka tekevät työtä, saavat resursseja, joita tarvitaan, jotta he todella antaa tämän hyvin tärkeän panoksen asiassa. Uh, Kiitoksia, Gottschalk. Sitten vielä varapuheenjohtaja kehitysyhteistyövaliokunnasta Kretun saa viimeisen puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos vielä kerran siitä, että järjestit tämän hyvin tärkeän kokouksen. Tälle sanottiin, että ilman muuta tilanne Kongon demokraattisessa vallassa on dramaattinen. Ja tietysti ajattelen poliittisten vastustajien murhaamista ja ajattelen kidutuksia, pidätyksiä ja nöyrtyksiä joihin heihin kohdistuvat viime täysistunnossa Strasbourgissa keskusteltiin joistakin tapauksista, jotka liittyvät nimenomaan ihmisoikeuksiin. Totta kai myöskin kansalaisyhteiskunnan sortaminen, josta täällä puhuttiin. Ja minä erityisesti olen kiinnostunut eh, humanitaarisesta tilanteesta Kongon demokraattisessa tasavallassa. Väestö on eh, vaikeassa tilanteessa raskauksia on päivittäin. Tiedä, Clinton kävi tutustumassa tilanteeseen, niin puhui siitä, minkälaista miten asia pitäisi käsitellä. Kysymys on tällaisesta väkivallan kierteestä, joka ei ole päättymässä. Joten meidän pitäisi pyrkiä yhdessä katsomaan, mitä voimme tehdä tästä eteenpäin – Meillä on paljon kansainvälisiä instrumentteja. Rova Gomes puhui näistä tärkeimpiä, tärkeimmistä. Meillä oli myös kuuleminen komissiojäsenen kanssa toimikautemme alussa. Ja nyt kun meillä on uusi komissiojäsen, niin pitäisi palata tähän tilanteeseen järjestää yhteisiä kuulemisia ja kenties pyytää korkea edustajaa tai komission jäseniä – jotka vastaavat kehitysasioista ja humanitaarisesta avusta, tulemaan esittelemään todellisia strategioita. Ajattelen tätä tilanteen vaikeutumista. Tietysti voimme käydä tutustumassa tilanteeseen myöskin YKssa ja YK on ihmisoikeuskomiteassa. Meillä on tilanteita, joissa sotilaita, jotka ovat tehneet raiskauksia Kongossa, mikä on todella hyvin dramaattinen tilanne. Ja selvästi on havaittavissa, että YK on ryhtynyt oikeisiin toimenpiteisiin näitä sotilaita kohtaan, jotka, joka lähetettiin paikan päälle suojelemaan väestöä eikä osallistumaan väkivallan harjoittamiseen. Meidän täytyy myöskin pyytää ihmisiä kuulemisen yhteydessä, kutsua myöskin paikalle ihmisiä kansainvälisestä rikostuomioistuimesta – kertomaan, mitä he tekevät, jotta voidaan taistella tätä rankaisemattomuutta vastaan, koska saa tietää, minkälaista yhteistyötä he harjoittavat viranomaisen kanssa. Meidän pitäisi siis pyrkiä olemaan aktiivisempia tällä kentällä. Ajattelen nimenomaan humanitaarista tilannetta, ajattelen kansalaisyhteiskunnan tilannetta ja pitää myöskin torjua rankaisemattomuus ja pitää pohtia sanktioita jos mikään muu ei toimi. Kiitos vielä kerran tästä kutsusta tänne ja olen todella iloinen siitä, että tämän loman jälkeen voimme sitten taas palata näihin asioihin uudestaan. Kiitoksia Kretu ja kiitoksia myöskin kutsuvieraillemme. Toivotamme teille paljon rohkeutta ja menestystä, erityisesti Mukulalle tässä tärkeässä ja vaikeassa työssä. Nämä teidän pyyntöjen ja vaatimuksenne olivat hyvin kohtuullisia ja toivomme, ettei niitä unohdeta ainakaan täällä. Varapuheenjohtaja minä itse otamme yhteyttä Michelin, joka on AKT-EU-parlamentaarisen kokouksen varapuheenjohtaja. Me tietysti haluaisimme ottaa esille muutamia näistä näkemyksistä ja ehdotuksista hänen kanssaan. Ja sitten seuraavassa parlamentaarisessa kokouksessa, joka pidetään joulukuussa Kinshasassa, olisi menestys. Eli kiitoksia. Ja nyt sopivasti Brock juuri saapuu saliin. Ei hetkeäkään liian aikaisin tai liian myöhään. Eli pyytäisin Elma, you are free to choose your seat. Elma, voit ihan vapaasti valita paikkansa, niin kuin aina. Yes. Um, I, it's my pleasure to welcome. Minun on ilo toivottaa tervetulleeksi kollegamme Brock. Ja hän voi kertoa meille tästä lopullisesta kompromissista, josta neuvoteltiin Madridissa viime viikolla niin kutsutussa äh, neli tahoneuvotteluissa liittyen Euroopan ulkosuuden hallintoon ja Brock on ollut yksi tärkeimpiä henkilöitä näissä neuvotteluissa ja on hienoa todeta, että ihmisoikeuksien alivaliokunnan puolesta me olemme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen. Sekä päämajojen tasolla meillä on syytä olla tyytyväisiä ja myöskin EUn valtuuskuntien tasolla ulkoma- kolmansissa maissa. Me tiedämme, että tässä kompromississa on selkeitä sitoumuksia ihmisoikeuskysymyksiin. Sitten yleisemmin olemme tietenkin iloisia siitä, että parlamentti on saanut aikaan merkittäviä saavutuksia avoimuuden ja vastuullisuuden suhteen. Ja erityisesti olemme iloisia siitä, että ponnistelumme tässä alivalikunnassa saada käyttöömme tärkeitä asiakirjoja työtämme varten on myöskin heijastunut tässä lopullisessa lausunnossa – ja haluaisin pyytää, että Brock selittäisi meille tätä kompromissia ja ehkä kommentoisi hiukan näitä ihmisoikeuskysymyksiä. Kiitos puheenjohtaja siitä, että se on tehnyt näitä huomioita. Olemme keskustelleet asiasta jo aikaisemmin ja tämä on minustakin kompromissi, joka vastaa olennaisin osin meidän käsitystämme siitä, mikä sen pitäisi olla. Tämä on tietenkin äh, kompromissin neljän osapuolen tai toimielimen äh, välillä niin sanotusti. Ja tämä on siis kompromissi. On kuitenkin ymmärrettävä, että tässä neljä asiaa on erityisen tärkeisiä ja tärkeitä juuri, juuri ihmisoikeuskysymyksissä saatiin hyvä sopu aikaan. Tämä kompromissi voi hostaa EUn toimintakykyä huomattavasti, jos asioita toteutetaan oikealla tavalla, jos henkilö, henkilöstö kysymykset ratkaistaan hyvin, jos rakenne on oikeanlainen. Ja jos näin voidaan todella auttaa tilannetta huomattavasti. Ja sitten yhteisömenetelmä Kaikissa välineissä tämä näkyy. Esimerkiksi YUTP-kysymyksissä todetaan, että yhteisön toimintavaltuuksia ei muuteta. Koko toiminta talousarvio kuuluu osion kolme komissiossa pääluokkaan kolme ja tässäkin yhteisömenetelmä siis toteutuu. Kumppon, naapuruspolitiikassa ja kehitysyhteistyöpolitiikassa eri ohjelmissa ja osittain myös vakausvälineessä ja ihmisoikeusvälineissä tilanne on se, että EUn toimivaltuudet toteutuvat ja komission varapuheenjohtaja eli korkea edustaja toimii. Hän siis tavallaan edustaa kahta tasoa. Tässä syntyy kuitenkin tavallaan tällainen jakolinja metodin ja hallitusten välisen toimien välillä. Ja tästä rakenteesta on neuvoteltu aivan viime päiviin asti, jotta tehtäisiin selväksi se, että tässä ei hiivittäisi niin sanotusti hallitusten väliseen suuntaan, vaan korkea edustaja saa tässä mandaatin toimia. Ja tähän liittyy tiettyjä velvoitteita. Toisaalta budjetti- ja vastuu vapaus, oikeudet kuuluvat meille. Ja neuvostosta asioita on siirretty ulkoasioiden ulkosuhdehallintoon ja näin hallintomenoja voidaan käsitellä aivan samalla tavoin – kuin, ne olisivat komissioon liittyviä kysymyksiä, eli tähän pätee samanlainen vastuvapausmenettelyoikeus. Kun neuvosto käsitteli YTP-kysymyksiä, niin äh, tässä herrasmyyssopimuksen perusteella parlamentilla ja komissiolla oli tavallaan rajallinen toimintavaltuus mutta tulevaisuudessa UTP rakenteet muodostuvat entistä selkeämmin. Ja esimerkiksi budjettikohta sitä, mitä Afganistanissa tehdään, selkiytyy. Tähän liittyy siis myös, ja pystytään valvomaan entistä paremmin ihmisoikeusnäkökulmaa tässäkin asiassa. Eli näin, budjetin valvonnalla on tärkeä rooli tässä kysymyksessä. Jotkin ihmisoikeuskysymykset liittyvät YTP-alaan. Ja korkea edustaja on allekirjoittanut asiakirjan jossa todetaan, että ainoastaan budjettikysymyksissä, vaan kaikissa YUTP, missio- ja strategiakysymyksissä parlamentilla tulee olemaan kuulemisoikeus ennen kuin päätöksiä tehdään. Näin siis voimme käyttää entistä voimakkaammin mahdollisuuttamme keskustella asioista ennalta. Ja näin käydä läpi ja tarkastella ihmisoikeusulottuvuutta. Ja aivan lopuksi puheenjohtaja korkea edustaja on todennut, että kaikissa lähetystöissä tulee olemaan ihmisoikeus vastaava. Tästä rakenteesta alun perin kiisteltiin aika paljon. Tämä ei ollut mitenkään selkeää, mutta tässä päästiin eteenpäin, niin nyt onnistuimme myös siinä, että kun ihmisiä nimitetään uudelleen, niin myös parlamentti voi kutsua näitä henkilöitä omiin istuntoihinsa esimerkiksi AFETissa tai muissa valiokunnissa. Heitä voidaan kuulla. Ainakin kun kyseessä on maa, jonka ihmisoikeustilanne on äärimmäisen huono, niin tämä parantaa osaltaan myös meidän valvontamahdollisuuksiamme. Ja tämä on politiikan toteuttamisen osalta äärimmäisen tärkeä asia. Tästäkin keskustelimme pitkään menettelyn alussa. Ei parlamentti saa laatia ainoastaan ihmisoikeuspäätöslauselmia, vaan täytyy huolehtia siitä, tai, tai laatia erilaisia lausekkeita sopimuksiin, vaan meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä lausekkeet ja päätösasemat myös täytetään sisällöllä, että ne ovat sisällöllisesti merkittäviä. Ja uskon, että parlamentti voi tässä toteuttaa oman roolinsa siis entistä paremmin. Thank you, Mr. Brock. I think we have a reason to... Kiitoksia, Brock. Meillä on varmaan syytä onnitella teitä henkilökohtaisesti näistä saavutuksista näissä hankalissa ja haastavissa neuvotteluissa. Pari kysymystä. Kun todennäköisesti päätös hyväksytään parlamentissa ensi viikolla. Entä sitten seurantavaihe ja täytäntöönpanovaihe? Jatkaako tämä tiimi tässä asiassa ja valvoo sitä, että päätös pannaan täytäntöön parhaalla tavalla? Ja sitten toimielinten välinen sopimus liittyen parlamentin tiedon saantiin pystyttekö ottamaan huomioon myöskin alivaliokuntien tarpeet? Erityisesti ihmisoikeuksien alivaliokunta ei ole otettu, tullut oletetuksi huomioon tämänhetkisessä toimielinten välisessä sopimuksessa vuodelta 2002. Siinä on teidänkin nimenne. Ja meillä on hyvin rakentava vuoropuhelua yksiköiden kanssa siitä, että voitaisiin vähän laajentaa tätä, mutta tietysti tämä kuuluu sitten neuvotteluihin tästä sopimuksesta. Ehkä voisitte vastata tähän ja sitten kollegat voivat käyttää puheenvuoroja. Siitä, miten menettely tulee sujumaan, niin tästä keskustellaan tällä hetkellä puheenjohtajakokouksessa. Nyt näyttää siltä, että maanantai-iltaan mennessä valiokunnat antavat lausuntonsa, tekevät päätöksensä. Sitten tiistai-iltapäivänä AFET äänestää mietinnöstä. Sen jälkeen se annetaan kollegoille niin, että tiistaina ja keskiviikkona siitä voidaan keskustella ryhmissä ja äänestää torstaina täysistunnossa. Mutta siitä, voidaanko sitä äänestää torstaina, ollaan kyllä eri mieltä eri ryhmissä. Kuitenkin keskustelua voidaan siis käydä keskiviikkona niin, että Ashtonin julkilausuma sitten seuraa tätä keskustelua. Pidetäänkö äänestysaiheesta heinäkuussa vai syyskuussa? Ei sinänsä nyt ole tässä niin päivän polttava kysymys, mutta tämä olisi hyvä saada hoidettua. Mitä tulee sitten varainhoito ja henkilöstö asetukseen, niin näiden osalta tilanne on vielä selkeä. Tässä pitäisi ehkä katsoa nyt, että asioita käsiteltäisiin syyskuussa tai ehkä lokakuun alussa. Mutta loppuäänestysmietinnöistä pitäisi suorittaa sitten, kun neuvosto on käynyt tämän prosessin läpi, koska jos se ei pidä kiinni omasta sopimuksestaan, niin silloin me voimme vielä jarruttaa tilannetta. mitä tulee esimerkiksi äh, muutoksiin varainhoito- tai henkilöstöasetuksessa. Puhun siitä, että kansallisten asiantuntijoiden palkkaminen tulisi mahdolliseksi tietyin ehdoin varsinaisiksi virkamiehiksi julkisuuden hallintoon – Ja tässä on se vaara, että meidät sivutettaisiin. Tämä on hankala tilanne. Mitä tulee sitten täytäntöönpanoon, tätäkin meidän täytyy käsitellä. Täytyy pitää kiinni sisällön toteuttamisesta ja tässä muistan myös ihmisoikeuskysymykset. Ja meidän tulisi pyrkiä siihen, että sisällöstä vastaavien valiokuntien ja budjettivaliokunnan välille saadaan linkitys, koska muuten toteutus ei onnistu ja budjettivaliokunnasta varoitellaan sitä, että varoja käytettäisiin väärin. Meidän täytyy huolehtia siitä, että neuvosto ja Ashton todella pitävät kiinni sopimuksesta. Ja olisi ehkä järkevää, että kun ensi vuonna, puoli vuotta sen jälkeen, kun ulkosuhdehallinto on otettu käyttöön, niin valiokunnat kokoontuisivat katsomaan tilannetta ja sitä, miten todella on toimittu. Näin voisimme tarkistaa onko asiassa toimittu oikein. Ja sitten tiedotuskysymys. Vuoden 2002 päätöstä tarkastellaan. Tuolloin viisi ihmistä käsitteli pääsyä asiakirjoihin, mutta toinen asia on ehkä vielä kiinnostavampi. Valiokuntien esittelijät Ja tässä puhun alivaliokunnan ja AFETin esittelijöistä tai AFETin puheenjohtajasta tai Euroopan parlamentin puhemiestä. He voivat kirjoittaa kirjeen Ashtonille ja tätä kautta tai nyt no, puhutaan nyt vaikka Afganistanista. Jos tehdään raportti Afganistanista, niin silloin henkilöllä tulee olla oikeus päästä käsiksi tiettyihin luottamuksellisiin tietoihin, jotta raportista tulee luotettava. Ja näin esimerkiksi parlamentin puhemies voi toimia koko parlamentin valtuuttamana. vaikka tässä täytyy kyllä muistaa tietenkin se, että kansallisellakin valtioilla on luottamuksellisissa tiedoissa tiettyjä oikeuksia. Tiedot voivat olla eri turvallisuustasoon kuuluvia. Mutta tiettyjä mahdollisuuksia meillä siis on. Uh, Kiitoksia panin nämä uudet mekanismit merkille, joista on sovittu, ja luen tästä, että tämä asiakirjan saatavuus, jonka mainitsitte, rajoittuu cssp ja monet asiakirjat, jotka, joita me tarvitsemme, eivät kuulu tähän, vaan meillä on ollut esimerkiksi paljon menettelyitä, jotka liittyvät asiakirjan saatavuuteen, joissa arvioidaan ihmisoikeusvuoropuhelua. Ja toivottavasti tämä sitten ymmärretään vähän laajemmin. Äh, Tätä me emme neuvotelleet, vaan tämä kuuluu toimijoiden väliseen äh, neuvotteluryhmän, josta vastasi Leene. Tästä sovittiin uskoakseni komission kanssa tällä viikolla. Ja tähän liittyvät myös yleiset avoimuussäännöt – Tässä oli mukana myös salaisten palveluiden tietoja jäsenvaltioista. Muut asiat kuuluvat komission toimialaan ja avoimuusdirektiiviin. Me seuraamme tätä asiaa. Onko kysymyksiä tai kommentteja. Gomez, olkaa hyvä. Haluaisin kiittää Elmabrockia tästä paljosta tehdystä työstä. Yksi asia, johon haluaisin tarttua, on se, että asiakirjasta on suojattu pois se, että, että parlamentti valvoo Euroopan kehitysrahastoa, mikä on hyvin tärkeä rahasto. Me puhuimme juuri Kongon yhteydessä siitä, sen vaikutuksesta, siis se, että ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestöt eivät saa rahoitusta EUta, kun samaan aikaan kehitysrahaston puitteissa me käytämme paljon rahaa ja komissio sanoo, että se rahoittaa kansalaisjärjestöjä ja niin edelleen. Tämä tietysti johtuu siitä, että kaikki oli budjetisoitu, mutta me pyrimme kuitenkin käyttämään tätä menettelyä nyt siihen, että voitaisiin saada tämä parlamentin valvontaa? Siis onko nyt mitään ponnistuja siinä, siihen suuntaan, että pitäisi sama parlamentin valvontaa? Niin, näin kävi oikeastaan jo Lissabonin sopimuksen osalta. Tämä on suljettu jo sopimuksessa tämän ulkopuolelle ja tämä liittyy siihen, että kehitysrahasto kehitysrahastovälinet rahoitetaan toisin. Tässä jäsenvaltiot edustavat eri kiintiöitä kuin mitä ne yleensä maksavat esimerkiksi jäsenyysmaksuina. Ja tähän liittyy se seikka, että entiset siirtomaavallat maksavat suurempia kiintiötä kuin muut. Ja tämä on tietynlainen heikkous, koska tässä asiassa emme ole onnistuneet tehdä, no, samaan aikaan vielä budjetti selkeyttä. Ja tähän liittyy liittyvät tiedotusoikeudet kehityskysymyksissä, missä tarvitaan lainsäädäntöä ja yhteispäätösmenettelyä, niin tilanne on hieman ongelmallinen. Ja tässä tapauksessa on välttämätöntä saada tarvittavat tiedot käyttöön. Ja kun kaikki on saatu hoidettua, kerron tästä korkealle edustajalle sanonut, että en ymmärrä aivan selkeästi missä asiassa hän toimii komission varapuheenjohtaja ja milloin hän taas edustaa YUTP-kysymyksiä. Itse olen liian tyhmä ymmärtääkseni tätä. Ja näin en pysty aivan tekemään eroa kaikkien valvontayritysten välille. meidän pitäisi päästä kehityskysymyksissä hieman eteenpäin tässä asiassa ja, ja saada asioihin selkeyttä. Thank you, Mr. Brock. Um, I... Kiitoksia, Brock. Ja sitten Vaidere. Kiitos tästä suuresta työstä, jota olette tehnyt, Elmar Brock. Haluaisin esittää kysymyksen, joka liittyy myös hiukan ihmisoikeuksiin – on kysymys tämän palvelun, ulkoasiapalvelun kansallisesta kokoonpanosta, sen, että jotkin hallitukset, jopa pienimmät uusimmat jäsenvaltiot, ovat olleet hiukan huolissaan. Miltä tilanne tulee näyttämään? Tulee käymään niin, että mahdollisesti suurimmat ja kokeneimmat maat tulevat olemaan hallitsevassa asemassa. Mikä on nyt tämänhetkinen tilanne neuvotteluissa – ja mitä voimme toivoa, miltä tämä tulee näyttämään. Voimmeko todellakin uskoa, että myös pienemmät ja uusimmat jäsenvaltiot asianmukaisesti ovat edustettuina? Tämä olisi minun kysymykseni. Thank you and uh, Mr. Brock. Kiitos, Mr. Brock. Im ersten echten entwurf stand dieser Frage praktisch gar nichts. Ashton ei ensin ottanut tähän ollenkaan kantaa, mutta sitten yksittäisen jäsenvaltioiden parlamentin painostuksesta neuvoston ja Ashtonin kanta muuttui ja se kirjassa siinä kohdassa, kun mainittiin sukupuolten ja maantieteellinen tasapaino. Nyt olemme päässeet tässä eteenpäin ja oikeastaan enemmän kuin mitä neuvostossa tietyt jäsenvaltiot veto-oikeudestaan huolimatta saivat aikaan. Ja keskustelu parlamentissa, en tiedä oliko minun tehtäväni saada neuvotteluissa aikaan enemmän kuin näiden tiettyjen valtioiden ulkoministerien olisi pitänyt saada aikaan, koska heillä oli jopa veto-oikeus. Mutta mikä tilanne nyt todella on? Tässä sanotaan, että sukupuoli ja maantieteellinen edustavuus tulee saada toteutumaan. Tähän liittyy oikeudellinen velvoite. Eli nämä kysymykset ovat, ovat sitovia. Ja tekstissä sanotaan, että maantieteellinen tasapaino pätee erityisesti niihin jäsenvaltioihin, jotka ovat olleet tähän asti aliedustettuja. Eli niiden asema täytyy vahvistaa. Ja lisäksi tässä sanotaan, että jos väliarvioinnissa vuonna 2013 havaitaan, että epätasapaino on edelleen, niin silloin pitää tarttua ylimääräisiin toimiin, jotta tasapaino saadaan aikaan. Eli tämä on jo aika hyvä tulos. Näin tekstissä sanotaan. Sarus Wolski vaati tiettyä kysymystä neuvostolta, jonka numero nyt muista, koska tämä ei, sitä me saaneet tähän mukaan, koska se on rauennut. Se ei ole enää voimassa artiklana, eikä voi viitata mihinkään sellaisen direktiiviin, joka ei enää ole voimassa. mutta tästä minun pitäisi kysyä juristeilta. Ja tässä on ero. Enkä ole valmis lähtemään mihinkään kilpailuun siitä, neuvottelevatko parlamentin yksittäiset jäsenet menestyksekkäämmin kuin tietyt ulkoministerit. Thank you very much. Uh, thank you. Kiitoksia Brock, että tulitte paikalle ja selititte tilannetta. Ja toivottavasti ensi viikolla pystymme saattamaan päätöksen tämän menettelyn ja sitten jatkamme täytäntöönpanoa ja katsomme, miten alivaliokunta saa parhaiten pyyntönsä läpi. Sitten kohdassa seitsemän muut asiat. Minulla olisi nyt houkutus pyytää miestä Macmillan Scottia puhumaan kolme minuuttia hänen käynnistään äskettäin transatlanttisen demokratian foorumilla. Hän oli puhemies Busekin seuraan siellä. Eli sopisiko, että sanot pari sanaa? Olisi ollut hyvä, jos olette paikalla aamulla, mutta kyllä tämäkin sopii. Meillä on vielä pari minuuttia aikaa. Kiitos puheenjohtaja. Minä todellakin ilmaisin sihteeristölle, että valitettavasti en pystyisi olemaan Washingtonin konferenssissa mukana – siksi, että eräs kollegani kuoli Isossa Britanniassa, mutta konferenssi järjesti kansallinen demokraattinen instituutti ja sen tarkoituksena oli osana prosessia, joka liittyy Euroopan unionin Yhdysvaltojen yhteistyöhön demokratian edistämiseen. Siellä Busek oli siis paikalla ja käsittääkseni hänen Keila oli myöskin myös paikalla, en ole varma siitä, mutta olisi hyödyllistä – alivalkunnan kannalta jossakin tulevassa kokouksessa ottaa huomioon tämä Washingtonin kokous. Ja olen huomannut, että yksi päätöksistä, joka liittyy äskettäiseen käyntiin ja Washingtonissa, oli käydä keskustelu alivaliokunnassa tästä demokratiatuesta, demokratian edistämisestä ennen marraskuuta. Ja uskoakseni 13. syyskuuta on kansainvälinen demokratian päivä ja olisi ehkä hyvä pohtia jotakin toimia tämän aiheen ympäriltä tuolloin. En siis ollut paikalla kokouksessa. Tiedän, että parlamentin henkilöstö oli paikalla puhemies ja muutamia muita parlamentin jäseniä. Kiitos. Kiitoksia tästä tiiviistä raportista ja tietysti seuraamme parhaalla mahdollisella tavalla demokratian edistämistä. Ja olen siitä, että Brokkuli, se mitä te sanoitte, koska hän on transatlanttisten lainsäätäjien ja vuoropuhelun foorumin puheenjohtaja Euroopan parlamentissa. Ja tämän Washingtonin visitin jälkeen aamulla keskustelimme siitä, että lainsäätäjien vuoropuhelussa voitaisiin käsitellä myöskin ihmisoikeuskysymyksiä. Siellä on niin paljon yhtäläisyyksiä ja yhtenäisyyttä Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä näissä kysymyksissä, että olisi hyvin hyödyllistä ja saimme oikein hyvää palautetta vasta puoleltamme kongressista, kun kävimme siellä. Eli kiitoksia. Ja Brock vielä. Niin, oli varmaan siitä, oletteko mukana kutsuttavien joukossa ensi torstaina Yhdysvaltain valtuuskunnan ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa aiomme keskustella siitä, miten yksittäisissä tapauksissa organisatorisesti saadaan asiat paremmin hallintaan. On nyt ollut joukko matkoja, joita ei ollut koordinoitu, ja jotka ovat johtaneet levottomuuteen Yhdysvalloissa, koska kaikki halusivat aina tavata samat ihmiset. Ja tästä syntyi hiukan vaikeuksia niin kuin aika ajoin sattuu. Ja olisi mukava myöskin yhteistyössä Washingtonin luotun toimiston kanssa saada aikaan tällaisen ennakkovaroitusjärjestelmän ja kontaktijärjestelmän. Ja voisin kuvitella, että täälläkin on tapauksia, jotka olisivat kiinnostavia alivaliokunnan kannalta, niin että voitaisiin systemaattisemmin saada aikaan kontaktin kongressin jäseniin Yhdysvalloissa. Että Voidaan tässä sanoa, että oli mukava jutella ja sitten tavataan taas kaksi vuotta myöhemmin. Siitä ei synny minkälaisia tuloksia. Tuloksia syntyy vain kun yksittäiset eh, parlamentin jäsenet ovat jatkuvassa yhteistyössä yhteydessä kollegoihin siellä. Silloin voi syntyä tuloksesta politiikkaa. Voisimme katsoa, voitaisinko ensi torstaina päästä asiassa hiukan eteenpäin, ja olisin iloinen, jos voisitte ehdotuksinne ne tulla paikalle. Yeah, thank you so much. Kiitoksia. Oli onnellinen sattuma, että että saatoimme keskustella myöskin tästä asiasta kanssasi. Eli ensi torstaina käymme tätä keskustelua ja nyt kollegat, minun täytyy päättää kokous ja ilmoittaa, että seuraava kokous, joka on viimeinen ennen kesätaukoa, pidetään 15. heinäkuuta aamulla 9.30. Eli kiitoksia.